Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux parce que sinon nous... No niin, hyvät ystävät, aloitamme iltapäivän työt. Muuten me emme pysy aikataulussa kiinni, vaan se karkaa käsistä. Me aloitamme esityslistan kohdasta 15. Se liittyy Elmer Kostelon mietintöön, jossa on kyse avusta unionin kansalaisten kovaosaisimmille. Meillä on kuulemistilaisuus tästä Meillä on erittäin tärkeitä puhujia täällä tänään, viisi kaiken kaikkiaan. Kiitän tässä vaiheessa jo sydämellisesti heitä kaikkia siitä, että he ovat täällä tänään läsnä ja tulevat kertomaan meille kokemuksistaan ja asiantuntemuksestaan. Valitettavasti tämä tarkoittaa jälleen kerran sitä, että meidän täytyy noudattaa aikataulua. Teillä on esitykseenne noin viitisen minuuttia aikaa esitykseenne, alustukseenne. Ja sitten annetaan esittäjälle myös puheenvuoro, että hän voi esittää kysymyksiä. Ja ehkä hän myös voi sitten kannustaa teitä vastaamaan kysymyksiin, joista tarvitaan lisää selvennyksiä. Ensiksi siis esittelijä, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairperson. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia vieraillemme, jotka ovat nyt tässä kuulemisessa. Tämä unionin apu kovaosaisimmille on erittäin tärkeä ohjelma. Se on meille tässä valiokunnassa painopistealue. On 116 miljoonaa köyhyysriskissä EU:ssa ja noin 40 miljoonaa kärsii materiaalipulasta ja on myöskin miljoonia kodittomia. Meillä on nyt ehdotettu uutta rahastoa, joka myöskin liittyy elintarvikeapuun ja siihen liittyy myöskin sosiaalinen osallistaminen. Budjetti, jota on ehdotettu, oli 2,5 miljardia ja nyt sitten puhutaan 2,1 miljardin summasta. Kuulemisen tarkoituksena on tavata kansalaisjärjestöjä, kuten puheenjohtaja totesi, ja kuulla heidän kantojaan tästä ehdotuksesta ja saada heiltä palautetta. Eli nyt haluamme kuulla hyvin paljon, mitä heillä on sanottavana. Tiedän, että tästä on kovin paljon kiinnostusta ja hyvin monet kansalaisjärjestöt ovat olleet tässä prosessissa mukana. Ehdotus herätti paljon kiinnostusta ja ikävä kyllä kaikki nyt eivät päässeet mukaan tähän kuulemiseen, mutta tämä puhujalista kuitenkin heijastelee painopistealueita, jotka on ehdot, tässä ehdotuksessa mukana, joka liittyy elintarvikeapuun, kodittomuuteen ja lapsiin. Eli nämä alueet katetaan. Ja tietysti yhteistyö kansallisjärjestön kanssa jatkuu vielä tämänkin päivän jälkeen. Ja sitten kuulemisesta olisi hyvä kuulla vähän näiltä järjestöiltä, millaista työtä he tällä hetkellä tekevät ja miten he analysoivat tätä ehdotusta, jonka komissio on tehnyt. Ja sitten millaisia ehdotuksia niillä olisi tämän ehdotuksen osalta. Ja odottelemme nyt suoraa keskustelua eri puhujien kanssa, jotka ovat tänään tulleet tähän kuulemiseen. Ja kiitän myöskin muita ryhmiä, jotka ovat paikalla tässä kuulemisessa, mutta en nyt puhu tämän pidempään. Ja ehkä jatkan sitten, kun olemme ensin kuulleet vieraidemme puheenvuoroja. Kiitos. Annan ensin puheenvuoron Olivier Bertille, joka on Resto du Coeur näiden vähäosaisille tarkoitettujen ruokatarjoilupisteiden johtaja. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat. Hyvät Euroopan parlamentin edustajat, ennen kuin sanoin muutaman sanan, kun puhutaan Euroopan elintarvikeavusta, mitä se voi tehdä, minä haluaisin kuitenkin aloittaa kiittämällä teitä siitä, että yritätte ensin ymmärtää ennen kuin päätätte, kuuntelette tekijöitä maan siellä kentällä ennen kuin teette päätöksiä. Se on erittäin ennäittäin kannustavaa kuin esimerkiksi puheenjohtaja Barroson käynti elintarvikepankissa. Ja minä olen marraskuussa ostanut erään edustaja Marraskuussa Rova Beres ja edustaja Kostele ovat tulleet sinne itse paikan päälle katsomaan, mitä me todella teemme. Ensiksikin haluan muistuttaa kaikkia sitä, kaikkia siitä, mitä, muust, mitä kutsuttiin vanhaksi ohjelmaksi ja mitä on voitu tehdä vuodesta 1987 lähtien. Itse olen vapaaehtoistyöntekijä näissä Restaurant du Coeurissa vuodesta 1986 lähtien. Tiedän tilanteen, mikä oli ennen ja sen jälkeen, ohjelman käynnistämisen jälkeen, ja hero on mittava ja kun on voitu suunnitella näitä ensimmäisiä välttämättömiä tarkiikkeita. on voitu pystyä jakamaan tasapainotesti ja säännöllisesti elintarvikkeita, jatkaa tätä toimintaa, tehdä siitä kestävää, estää ö, sosiaalinen eristäytyminen ja estää myös tuhlaaminen. Ennen tätä, ennen tätä jaettiin näitä varastoja mitä, niitä, mitä muut eivät halunneet käyttää, ja niiden määrät olivat vaihtelivia Ja henkilöt eivät säännöllisesti tulleet hakemaan ruoka-apua. Ne, jotka tulivat ensimmäiseksi, saivat nopeasti apua, heitä palveltiin ensiksi, ja, ja, ja eivätkä, eikä sitten enää haluttu vapaaehtoisia töihin. Vapaaehtoiset rupesivat keräämään varoja, ruokaa, elintarvikkeita ja järjestämään myös ruokajonoja. Ja me pystyimme kuuntelemaan vastaanotossa kaikille, kaikkia niitä, jotka tulivat sinne puhumaan. Sen jälkeen, kun tämä ohjelma on käynnistetty, niin aika paljon on muuttunut. Minun johtamani järjestö tai yhdistys jakaa noin 115 miljoonaa ateriaa päivässä. Eh, Ranskassa miehille, naisille, lapsille, mutta sen lisäksi ilman mitään ammatillisia rajoja, ilman mitään eroja niin se myötä vaikuttaa ihmisten majoittumiseen, asunnon saamiseen, heidän vapaa-ajan käyttäytymiseen. He saa, heillä on myös mahdollisuus koulutukseen ja myös koulutusta, jotta heistä ei tulisi lukutaidottomia. Tämä käsittää tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä. Vain 45 prosenttia näistä ihmisistä, joita me autamme, eivät tule seuraavana vuonna. Vaikka heidän tilanteensa olisikin parantunut, vaikkakin vaatimattomasti tämä eilisen asia voi olla huomenna ihan erilainen. Me eh, kyllä me haluamme antaa kiireellistä apua, vaikka se antaa 18 miljoonalle välttämättömän ruoka-avun. Tämä oli ehkä kuitenkin Euroopan perustajien isien keskeinen ajatus saada heidät integroitumaan yhteiskuntaan, mutta mikään muu rakennelma, mikään muu ohjelma, mikään muu rakennelma ei saa näitä köyhiä, syrjittyjä, hylättyjä tähän mukaan, jotka eivät ole missään tilastoissa mukana. Meillä on satakunta mm, vapaaehtoista. Me, otamme luku, me vastaanotamme naisia, miehiä, lapsia. Ja budjetti, jota me tässä käytämme, jos olisi näin, tämä on Ranskan se määritellyt viimeisessä tutkimuksessa, se on viisi kertaa suurempi kuin mitä me järjestömme saavat valtionapua. Mutta tähän pitää lisätä se suunnaton ihmis inhimillinen, inhimilliset resurssit, joka on se lisäarvo, jota ei voi mitata rahoissa. Mutta me emme pysty vastaamaan tarpeisiin, se on toistaiseksi riittämätöntä. Me olemme varmoja siitä, että yhteiskunnallinen kohesio on murenemassa pysyvästi. Sillä tulee olemaan terveydellisiä seurauksia myös ihmiset ovat aliravittuja. Se tulee vaikuttamaan köyhyyteen, se tulee lisäämään äärimmäistä köyhyyttä. Sillä on ekologisia seurauksia emme me pysty taistelemaan ruoan ruoan tuhlauksessa ja se vaikuttaa joidenkin alueiden vakauteen joissakin maissa. Kun tämä humanitaarinen apu häviää jollakin alueilla, niin muut rakenteet, jotka eivät ole niin hyvää tarkoittavia, niin ne voivat hyödyntää vain tätä äärimmäistä köyhyyttä. Se on katastrofaalinen tilanne Euroopalle, sen toimielimille, sen uskottavuudelle ja se ei mitenkään auta sitä, että se ei mitenkään paranna, että ei ole saanut rauhan Nobelin Meillä on horisontti 2020, talouskriisi on vähentänyt ja vähentänyt tai niin kuin jäykistänyt tätä meidän tarjoamme apua. Ainoa järjestö, joka pystyy tarjoamaan köyhyyttä vastaan, silloin se mielletään kyllä joskus sen toiminta absurdiksi. Tämä, nämä ravintolat käynnisti Kolys, suuri ranskalainen näyttelijä. Hän tuli itse tänne vuonna 1986 vakuuttamaan teidät kolleganne. Jacques Delors oli tuolloin komission puheenjohtaja. Hän oli vakuuttunut tämän järjestelmän toimivuudesta jakaa ruoka-apua, eikä niitä pitäisi jää, varastoida mihinkään. Minä olen ihan tunneperäisesti sitoutunut tähän ohjelmaan, mutta yritän puhua järkiperäisesti. Jos valtion päämiehet eivät puolla tätä sydänten ravintolajärjestelmää, niin silloin me emme elää riittävästi energiaa ja resursseja voidaksemme taistella kriisiä vastaan, joka koettelee kaikkia valtioita. Se koettelee kaikkia väestöryhmiä sydämellä on oma järjenkäyttönsä, mutta meidän täytyy tässä taistella köyhyyttä vastaan ja se on minun viestini tälle parlamentille. Taistella syrjäytymistä vastaan myös kaikin voimin. Kiitos. Kiitos tästä ja pyydän, että muut puhujat eivät ylittäisi heille varattua aikaa ja puhuisivat vähän hitaammin ja eivät unohtaisi, että tämän kuulemisen tarkoituksena on auttaa meitä työssämme lainsäätäjinä. Eli siis te, haluatteko te jotakin saada läpiviedyksi, hyväksytyksi? Haluatteko, että komissio tekee jotakin? Kyllä, jos me ajattelemme esimerkiksi Euroopan globalisaatiorahastoa ja sen antamaa apua kovaosaisille, niin parlamentti voi komission avulla, ja se on jo myös osoittanut tukensa näille ohjelmille keskusteluneuvostossa. Joskus ne ovat pattitilanteessa, joskus ne ovat pysähtyneetkin tämän ohjelmankin tiimoilta. Tai niin joskus tässä valiokunnassa, anteeksi, joskus ne ovat vähemmistönä, mutta joskus meidän tarkistukset kysyvät, että missä tämä ohjelma nyt menee eteenpäin, meneekö se mihinkään suuntaan, mikä on se nykytilanne. Toivon, että näillä muutamilla sanoilla en nyt, en nyt muuttanut seuraavan puhujan puheenvuoron sisältöä, tai en lähde sitä muuttamaan mutta miellytti se tai ei, mutta älkää sanoko, että ohjelma on tärkeä. Kyllähän me sen toki tiedämme. No niin, juu, selvä. Ei tämä ole kritiikkiä Olivier Berteä vastaan, vaan me haluamme tästä kuulemistilaisuudesta mahdollisimman tehokkaan. Seuraavaksi Finton Farrell, joka on European Anti-Poverty Networkin johtaja. Olkaa hyvä. Eh, Chair, thank you very much for the opportunity. Kiitos mahdollisuudesta osallistua tähän tilaisuuteen. Olemme seuranneet tätä ohjelmaa ja pyrimme jatkuvuutta aikaan saamaan. Karitas Fianza ja äh, Punainen Risti ovat tässä mukana. Ja koko musta on siitä, miten näitä ohjelmia toteutetaan, joissa siis täällä keskustellaan. Ensinnäkin on hyvä, että komissio on tällaisen ehdotuksen tehnyt ja olisi hyvä, jos se olisi niin lähellä sitä vaatimusta, jonka komissio on esittänyt. Ja jatkossakin e, elintarvikeavuaspekti, sen tulisi olla vahva ja olisi syytä myöskin e, soveltamisalaa laajentaa. E, kodittomat lapset, köyhät lapset tulisi myöskin huomioida. Eh, niin konsensuksesta ehkä ei ole kyse, vaan pikemminkin pienimmästä yhteisestä eh, nimittäjästä, eli tästä enempää tätä ei enää saisi heikentää. Osa tästä on varsin tervetullutta, kuinka oppia tästä sosiaalisen eh, inkluusion lähestymistavasta. Ja ryhmänä olemme esittäneet 14 tarkistusta, joista toivottavasti on ohjelmalle hyötyä. Ja ne tulemme esittämään ja ne löytyvät sitten näiden järjestöjen yhteishankkeenahan ne on laadittu. Tämän lisäksi on varsin tärkeää ymmärtää se, että nälkä, elintarvikkeiden niukkuus, sitä ilmenee kaikissa EUn jäsenmaissa, myös varakkaimmissa sellaisissa. Ja todellisuudessa useimmissa maissa tämä todellisuus on vain kasvamaan päin ja asiaan on jäsenmaatasolla tietysti puututtava ennen kaikkea, mutta kun puhutaan ohjelman pienestä rahoituksesta, niin tällä tavalla toivottavasti opitaan siitä, miksi ilmiö tietyissä maissa on kasvamaan päin, mitkä ovat syynä kasvulle ja mihin suuntaan näin Eurooppa kehittyy. Ja tämänkin vuoksi on tärkeää, että Euroopan tasolla ohjelmaan liittyen vaihdetaan kokemuksia, jotka siis ohjelman osallistuvat. Ja tämän lisäksi katson varsin tärkeäksi myös sen, että solidaarisuutta osoitetaan. Toimielimet, Euroopan toimielimet tunnustavat tämän kasvavan nälkä- ja köyhyysongelman eri jäsenmaissa. Ja tällä tavalla annetaan sellainen viesti ulospäin, että ainakin jonkin verran ollaan asiasta tietoisia myös EUn toimielimissä. Jos eh, asia ei mene läpi, niin sitten eh, eh, niiden määrät käyvät kaiken ulkopuolelle, on erittäin suuri. Ja halusin tässä myöskin hieman kommentoida kysymystä hyvän tekeväisyydestä ja sosiaalisen inkluusion lähestymistavasta. Tiedän hyvin, että joidenkin mielessä tämä on askel taaksepäin, koska Eurooppa ikään kuin jakaisi elintarvikepaketteja, onko tämä Eurooppa, johon haluamme mennä. Mutta toisaalta on ymmärrettävää, että jos näin ei tehdä, niin enenevässä määrin ihmiset kärsivät nälästä. Ja tämä ohjelma voi olla jonkinlainen kannustin muillekin toimille ohjelman ulkopuolella. Ja tämä asia voidaan hoitaa siten, että ihmiset kuitenkin tuntevat säilyttävän arvokkuutensa, tai tietysti voidaan toisinkin päin toimia. Näinhän on minkä tahansa sosiaalisen tuon ohjelman kanssa. Ja on parempi ehkä tässä yhteydessä tämä inkluusioaspekti huomioida ja huomioida tässä myös muut strategiat. Eli ymmärretään, että ei kyseessä ole EUn inkluusiostrategia, vaan ohjelma, jolla eh, syrjäytyneet ihmiset pyritään saamaan mukaan strategian piiriin ja myös muiden ohjelmien piiriin, niin kuin ESF-ohjelmat esimerkiksi mutta kyseessä on kuitenkin oma väline, koska nyt voidaan toteuttaa toimia, jotka ESVn kautta eivät olisi mahdollisia. Eli ohjelma on varsin tervetullut. Olemme 14 yksityiskohtaista tarkistusta esittäneet. En nyt tässä lyhyessä niin näitä lähden läpi lukemaan, mutta ne on kuitenkin kaikille jaettu. Ja näiden myötä pyritään selventämään asioita ja vahvistamaan niitä pyrkimyksiä, jotka ohjelmalla on. Ja myöskin kumppanuuslähestymistapaa haluamme painottaa. Sillä on erittäin tärkeää, että kumppanuusperiaate on se, mitä hyödynnetään, jotta pidetään huoli siitä, että mahdollisimman moni toimija saadaan ohjelman piiriin ja tähänkin liittyen olemme tarkistuksia esittäneet. Ja ihan hyväksi lopuksi vielä toteaisin, että parlamentti on ollut vahva tässä asiassa. Toivottavasti näin on jatkossakin. Ja sitten käännyn erityisesti UK ja Saksan eh, parlamentin jäsenten puolen, koska Eh, eh, suurina maina näillä on mahdollisuus vaikuttaa äänestyksiä. Toivottavasti mitään tällaista eh, estävää enemmistöä ei näiden äänestysten kautta synny neuvostotasolla. Ja on erittäin tärkeää, että saamme tietoa siitä, mitä todellisuudessa Euroopassa tapahtuu. Apua nyt tarvitaan ja siksi tällainen solidaarisuuden ele on myöskin tarpeen. La Kiitos. Anna seuraavaksi puheenvuoron herra Balas Tsehille, joka on ruokapankkijärjestön johtaja Unkarista. Thank you. Uh, and uh, I'm also... Kiitoksia. Olen myöskin mukana Euroopan ruoka- elintarvikepankkijärjestössä, eli puhun myöskin sen nimissä hiukan, en pelkästään tämän unkarilaisen järjestön nimistä. Miksi me katsomme, että tämä hanke on tärkeä? Meillä on 247 elintarvikepankkia 21 maassa ja vuonna 2011 jaoimme hädässä oleville ihmisille lähes 430 000 tonnia elintarvikkeita. Ja voitte nähdä, että tämä edustaa yli puolta tämä tärkeä lähde näistä elintarvikkeista. Ja meillä on mukana 31 000 hyväntekeväisyysjärjestöä ja paikallisia järjestöjä. Elintarvikeapu on tärkeää. Kriisi on sellainen, joka koskettaa monia ihmisiä ja esimerkiksi Unkarissa paikalliset kaupunginjohtajat vetoavat meihin, että ihmiset eivät voi syödä, koska heidän täytyy myöskin lämmittää kotejaan. Ja usein me olemme ainoa avunantaja heille. Mutta solidaarisuutta on ylläpidettävä ja se on vielä tärkeämpää kuin kuvittelemme. Verkostossamme on siis 31 000 järjestöä ja satoja tuhansia sosiaalityöntekijöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä, ja elintarvikeapua pidetään sosiaalisesti osallistavana tekijänä, ja tämä on asia, jota Euroopassa ei pidä menettää. No sitten on ollut erilaisia ehdotuksia, mutta ottaisin kolme tärkeintä asiaa nyt esille. Ensinnäkin nämä määrät ovat vähentyneet budjettia ollaan leikkaamassa kolmesta ja puolesta miljardista kahteen ja puoleen miljardiin euroon. Mutta tämän lisäksi on muitakin tekijöitä, jotka vähentävät tätä määrää. On hyvä, että on muutakin elintarvikeapua, mutta se vähentää tätä elintarvikkeen osio, osaa. Ja sitten kun ohjelmaan tulee lisää maita, niin sitten näissä vanhoissa maissa nämä määrät vähenevät edelleen. Eli meillä on huomattavasti vähemmän elintarvikkeita jaettavana hädässä oleville ihmisille. Ja kysyisinkin, että miten me voimme sanoa ihmisille, että ikävä kyllä emme enää voi auttaa teitä. Tästä nyt keskustellaan elintarvikepankissa. Eli mikä on suunnitelmamme, jos todellakin resurssit ovat supistumassa. Eli kukaan voi sitten sanoa ihmisille, että ei apua enää tule, vaikka meillä onkin pitkä odotuslista ja yhä useammat ihmiset haluavat hyötyä tästä ohjelmasta. Sitten yhteisrahoitus. Sitä pitäisi välttää. Jo nyt näissä ohjelmissa on selkeä paikallinen tai kansallinen piirre, ja aikaisemmassa hankkeessa oli katettu tietyt logistiset seikat, mutta ne ovat kuitenkin huomattavasti kustannusten alapuolella. Jos näitä tavaroita liikutetaan ja on hallinnollisia kustannuksia niin siinä on jo mukana paljon yhteisrahoitusta paikallisilta ja kansallisilta viranomaisilta ja hyvän tekeväisyysjärjestöiltä. Mutta on kuitenkin tietyt rajat, joissa meidän pitää toimia. Ja jotkut järjestöt ovat vetäytyneet pois tästä hankkeesta, koska rahoitus tuottaa ongelmia. Eli me katsomme, että lisää yhteisrahoitus olisi väärä ratkaisu ja me pelkäämme, että jotkut maat vetäytyvät pois ohjelmasta, ja juuri ne maat, joissa ongelmat ovat kaikkein pahimpia. Ja me olemme paikallisia elintarvikkeavun jakajia. Jos me näemme, että paikallinen kylä ei pysty käyttämään logistiikkaan rahaa, niin sitten me autamme heitä vielä enemmän, jotta voidaan jakaa elintarvikkeita, emmekä pyydä sieltä rahaa. No sitten toinen asia, liittyy näiden varastojen käyttöön. No näihin on liittynyt jo aikaisemmassa hankkeessa ongelmia. Nämä ylijäämät ovat taloudellisia kysymyksiä. Jos niitä on, ne pitäisi jakaa eikä näitä elintarvikkeita tulisi tuhota. Mutta meidän ei pidä nyt sekoittaa tätä asiaa sitten tähän apukysymykseen. Ehkä voidaan yhdistää tämä hedelmä- ja vihannes ohjelmaan, jota käytetään tietyissä maissa. Ja jos on ylimääräisiä varastoja, niin ne voidaan tietysti ottaa mukaan tähän avunantoon, mutta ei kuitenkaan yksinomaan. Sitten seuraavat vaiheet. Meidän täytyy ratkaista näitä ongelmia ja tehdä päätöksiä hyvin nopeasti. 2014 on jo kulman takana ja meidän pitää vielä hyvin paljon valmistella tätä uutta ohjelmaa, katsoa toiminnallisia sääntöjä ja me haluaisimme ottaa mukaan nämä kansalaisjärjestöt, ei mukana ole pelkästään toimielimiä, vaan myöskin paikan päällä nämä paikalliset järjestöt otetaan mukaan näihin ohjelmiin. Kiitos. Kiitos paljon. Rouva Jana Hansford, Eurochildin pääsihteeri. Olkaa hyvä. Thank you very much. I'm Jana. Kiitos. Toimin Eurochildin pääsihteerinä. Kyseessä on eurooppalainen kattojärjestö, joka edustaa järjestöjä, jotka auttavat nuoria ja lapsia ja pitävät huolen näiden hyvinvoinnista. Botswanti ja sen jäsenet eivät ole tässä ohjelmassa nykyisellään mukana, emmekä välttämättä eh, katso, että eh, olemme olleet jäsenenä tässä. Mutta MPMS olemme mukana ja tuemme myöskin sitä, mitä Vinton tässä totesi, mikä heidän roolinsa on. Kommentit, joita minulla on komission asetuksen tyypistä, ne kahteen pääkommenttiin. Katsomme, että ohjelma ei voi huomioida kaikkia materiaalisia puutteita, joita EU:ssa on. Eli tämä olisi ikään kuin pisara vedessä esitetyt määrät ovat varsin pienet, kun tarpeita ajatellaan. Ja Eurochildissa tarpeet kasvavat. Yhä enemmän on lapsia, jotka kärsivät ruokapulasta, lämmön puutteesta kotona, myös hyvistä vaatteista, eli ovat todellakin puutteenalaisia tämän päivän EU-ssa, eikä tähän riittävästi näin puututa. Ja tärkeänä seikkana mainitsin myös seuraavan vaikka tähän materiaalisen ongelmaan puututtaisiinkin, niin tällöin ei sitten voida vaikuttaa vielä sosiaalisen syrjäytymiseen. Tarvitaankin näin ollen kattavampi lähestymistapa, varhaisen ehkäisyn lähestymistapa ja köyhyyden ehkäisyn lähestymistapa. Kyseisten ohjelman tulee olla sellainen, että se näissä puitteissa huomioidaan ja sitä tulee todella viisaasti käyttää, koska varat ovat varsin pienet, ne on hyödynnettävä järkevästi, jotta tästä saadaan jonkinlainen katalysaattori eh, jatkotoimiin kansallisella tasolla ja laajempiinkin integraatio-ohjelmiin. Ensin haluaisin toivottaa tervetulleeksi lähestymistavan, jolla laajennettaisiin tätä lähestymistapaa pelkästään elintarvikeavusta kattamaan myös muut materiaaliset tuotteet ja tarvikkeet, joita tarvitaan. Tällä tavalla ohjelmaa tulisi laajentaa ja lapsuuteen on kiinnitettävä huomiota, koska jos tällaisesta lapsi kärsii, niin hän joutuu luopumaan perusoikeuksistaan, niin tämä saattaa johtaa pitkäaikaisiinkin ongelmiin ja yhteiskunnalle se tulee kalliiksi. Olisi syytä myöskin prioriteettilistaa laajentaa siten, että varmistetaan se, että ohjelma on niin tehokas kuin vain mahdollista. Ilman muuta on hyvä, että tässä kaikki toimet linkitetään laajempaan sosiaalisen integraation, kun puhutaan kovaosaisimmista. Tältä osin ehdotuksen sanamuoto mielestäni on hyvä. Ja on myöskin luotava vahva yhteys 2020-strategiaan. Ja ensi tulevina viikkoina tullaankin saamaan suosituksia työllisyys- ja sosiaalisten asioiden pääosastoltaan liittyen nimenomaan lasten köyhyysongelmaan. On pidettävä huoli myös siitä, että saadaan aikaan yhteys indikaattoriin, jolla määritellään materiaaliset puutteet, aineelliset puutteet, ja näitä on tarkasteltava vielä lähemmin, ja että ohjelmaa voidaan hyödyntää myöskin vastavuoroisen oppimiseen ja tiedon lisäämisen sen suhteen, miksi köyhyys on lisääntynyt ja miten tilanteeseen voitaisiin myönteisesti vaikuttaa. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron herra Friik Spinnevängille. Hän on kansallisten järjestöjen Euroopan kattojärjestön johtaja, joka he työskentelevät asunnottomien ja kodittomien ihmisten puolesta. Vous avez la parole pour cinq minutes. Thank you very much, uh, Chair. So, <clears throat> my name is... Kiitoksia, Flix Pinemen ja olen edustaja katujärjestöstä, joka hoitaa kodittomien asioita ympäri Eurooppaa. Ensinnäkin kiittäisin valiokuntaa ja puheenjohtajaa siitä, että saimme nyt puheaikaa tässä tärkeässä kuulemisessa, mutta olisi ollut hyvä, jos täällä olisi ollut edustajia joistain suuremmista järjestöistä, jotka tällä hetkellä ovat mukana toteuttamassa näitä hankkeita, esimerkiksi karitas Punainen Risti ja niin, ol, niin edelleen, mutta ensinnäkin muutama yleinen huomio. Pidämme hyvänä komission ehdotusta ja toivomme, että parlamentti tukee sitä ja on mahdollisimman lähellä tätä komission ehdotusta. Me tuemme sitä, että tässä on keskitytty kovaosaisimpiin ja äärimmäisen köyhyyteen ja heidän tarpeisiinsa. Ja myöskin tätä vaikutusalaa on laajennettu kodittomuuteen ja vähäosaisiin lapsiin. Me katsomme, että kodittomuuteen keskittyminen on nyt oikea-aikaista, samoin kuin lasten köyhyys – Kodittomuus on hyvin kiireellinen ohjelma kaikissa EUn jäsenvaltioissa. En tunne yhtään jäsenvaltiota, joka olisi pystynyt ratkaisemaan kodittomuusongelmat. Ja monissa maissa kodittomuus lisääntyy nyt kriisin takia, mutta myöskin johtuen siitä, että politiikkaa on harjoitettu tehottomasti. Ja jopa 25 prosenttia nämä lukemat ovat lisääntyneet joissain maissa, kuten Kreikassa nuorten kodittomuus lisääntyy ja EU on, on viime aikoina keskittynyt nimenomaan nuorten syrjäytymiseen ja työttömyyteen. No sitten lasten köyhyys on painopistealue köyhyyden torjunnassa ja se on myöskin yksi tärkeä alue Euroopan köyhyyden torjuntaa lippulaivahankkeessa. No sitten meidän täytyy olla käytännönläheisiä ja miettiä, mitä realistisesti voidaan saavuttaa. Ehdotettu budjetti on 2,5 miljardia. Todennäköisesti sitä ei enää nosteta, kuten sanoitte, päinvastoin. Ja jos budjetti, jota nyt on ehdotettu, ja jos jaetaan kaikille näille ihmisille, niin se on noin kolme euroa per henkilö per vuosi. Se on tietysti hyvin vähän, mutta meidän täytyy katsoa, mihin me haluamme nyt päästä näillä uusilla varoilla. Eli tämä nyt ei ole tärkein väline, jolla päästään 2020 tavoitteisiin, ja että 20 miljoonaa ihmistä pitäisi saada ylös köyhyydestä. Meillä on muitakin rahastoja, joita jäsenvaltiot voivat käyttää rahoittaakseen köyhyyden vastaisia toimia, ja jäsenvaltioiden pitäisi tarttua näihin mahdollisuuksiin. Jos me lisäämme kunnianhimoa tässä ohjelmassa, niin siitä saattavat kärsiä sitten kaikkein kovaosaisimmat ja niihin me erityisesti haluaisimme keskittyä. Mielestäni meillä on toivetta siitä, että neuvostossa on riittävästi tukea komission ehdotukselle, joten välttämättä se ei jää jumin. Ja myöskin kun on ehdotettu muutoksia tähän komission ehdotukseen, niin ne saattavat vaikuttaa tällä hetkellä neuvoston enemmistöön demokraattisesti pitää toimia, mutta täytyy muistaa, kuinka monimutkainen tilanne on. Ja meidän ei pidä nyt vain profiloitua sen suhteen, kuinka sosiaalisia voimme olla, vaan meidän pitää olla käytännönläheisiä. Täytyy muistaa myöskin tiettyjä haittoja, jotka kohdistuvat tähän ohjelmaan. Esimerkiksi ei pidä olla mitään päällekkäisyyttä, vaan tämän pitäisi olla täydentävä sosiaalirahastolle oikeusperusta ja lisäarvo ja budjettirajoitukset täytyy ottaa huomioon. Sen pitäisi suoraan hyödyttää loppukäyttäjää ja kun otetaan huomioon nämä ongelmat, niin komission ehdotus on tasapainoinen ja tällä tavalla voidaan jatkaa elintarvikeapua, vaikkakin budjettia supistetaan ja meidän täytyy laajentaa tätä ohjelmaa ilman, että tämä apuohjelma on ylikuormitettu. Kumppanuusperiaate on sellainen, jota voitaisiin vähän parantaa, jotta voidaan lisätä yhteistyötä sidosryhmien ja kansallisjärjestöjen kanssa, mutta täytyy muistaa, ettemme luo nyt turhaa byrokratiaa, joka myöskin on hintavaa. Komission pitää hiukan antaa neuvoja jäsenvaltioille näiden varojen käytön suhteen ja täytyy varmistaa, että tätä apua käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti ja ottaen huomioon viimeiset tieteelliset tutkimukset sen suhteen, miten voidaan puuttua äärimmäisen köyhyyteen, elintarvikeköyhyyteen ja lasten köyhyyteen. Kiitos. Kiitos kaikille viidelle asiantuntijalle näistä hyvistä alustuksista. Sanoin äsken alussa, että tämä valiokunta on, ei, sen ei tarvitse odottaa edustaja Kostelon mietintöä saadakseen kuulla, että enemmistö puoltaa rahastoa, koska ei tässä puhuta enää ohjelmasta, vaan jo rahastosta. Samanaikaisesti meillä on rajamme, johon törmäämme toiminnassamme. Meillä on todellinen vaikeus siinä, että halutaan tehdä sitä, mitä, tehdään sitä, mitä halutaan, mutta sitten sanotaan, että otetaanko olemassa olevat realiteetit huomioon, otetaanko huomioon komission ehdotus ja missä olosuhteissa se tuli pöydälle. Ja se on ehkä meidän keskustelussamme yksi tärkeimmistä asioista, joka, mikä, joka pitää käsitellä. Kun ehdotetaan, että rahaston rahoitus pitäisi tulla ainoastaan sosiaalirahastosta, kyllä siitä pitäisi keskustella, mutta olen aika vakuuttunut siitä, että jos nostetaan budjetin määrää, joka on tarkoitettu tälle rahastolle. Sitten täytyy miettiä myös yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta samaan aikaisesti ja silloin no, varma se, että me enää ole realistisia. Ja neuvotteluista voi tulla monimutkaisia, jos kohta ne ovat tärkeitä. Nyt avaan keskustelun. Kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Edustaja Ori, ja edustaja Serkkas, käsi alkaa nousta. Edustaja Ori, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitän sydämestäni kaikkia asiantuntijoita heidän alustuksista. Jos ymmärsin oikein, teillä on vielä, teillä on vielä jotain varauksia ratkaisua ajatellen. Ratkaisu olisi sen kaltainen, että meillä olisi ohittainen rahoitus tai kokonaisvaltainen rahoitus Euroopan sosiaalirahastolta. Jos se mitä sanoitte, niin olen samaa mieltä näiden varauksen kanssa. Me pelkäämme jatkuvasti, olemme siitä jo puhuneet aikaisemmin. Miksi? Noin jo viisi kertaa suunnilleen Olemme jo viisi kertaa käyttäneet kaikki ESRssä olevat rahat ja vielä tulee rahoituspyyntöjä ohjelmia varten. Mitä tulee sitten kentällä työskentelevin näkemyksiin? He eivät halua, että rahoitus toteutuisi entiseen malliin. En ymmärrä myöskään sitä ongelmatiikkaa, kun puhutaan maatalouspolitiikan välitulosta ja, ja yhtäläisyysmerkki, joka laitetaan sitten elintarvikeavun kanssa. Mikä on se kytkös? maatalouspolitiikan mukaan tuloon, kun puhutaan elintarvikeavusta. Siis, siis juu, kyllä, kun sanotaan, että ei saa sekoittaa apuja, apua, joka on suunnattu kovaosaisimmille, kun on kyse elintarvikkeiden ruoan jakamisesta, hedelmien ja vihannesten jakamisesta. Siis on liikaa yhtäällä ja toisaalta saa sitten puuttua elintarvikkeita. Kyllä tässäkin pitäisi vähän tarkastella asiaa selkeämmin. On erittäin tärkeää saada yleisö kuuntelemaan ja tajuamaan nämä ongelmat. Vielä kerran kiitos suunnattomasti kaikkia puhujia, kaikkia heidän, he, heidän panoksistaan. Kiitos. Minä pyydän, että jäsenet esittäisivät myös kysymyksiä. Edustaja Serkas ja sen jälkeen Harkin. presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näitä viittä alustajaa näistä kannoista, eikä pelkästään kannoista, vaan myöskin työstä, jota he tekevät kaikkialla Euroopassa. Ja tällä tavalla saamme hiukan inhimillisyyttä tähän maailmaan. Ja nimenomaan solidaarisuus on asia, joka minun mielestäni on se, johon pitää kiinnittää huomiota kriisin aikana, jotta voimme muistaa, mikä linja on sivilisaation ja barbaarian välillä – Sitten tämä rahasto, josta nyt puhutaan, ja se, mikä nyt teitä huolestuttaa ja minua myöskin, eli että nyt olemme tiellä, joka on täynnä kysymysmerkkejä, eli Euroopan sosiaalirahasto kysymys. No, me olemme tietenkin avoimia tämän kysymyksen suhteen, mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon nämä valtavat ongelmat, joita meillä on ollut vuosien mittaan – ja on paljon ihmisiä kaikkialla Euroopassa. Meidän ei pidä jättää tätä ainoastaan jäsenvaltioiden käsiin. Eli meidän pitää nyt tehdä työtä tämän komission asiakirjan pohjalta. Ja meillähän on nyt mahdollisuus katsoa kaikkia vaihtoehtoja ja kaikkia täydentävyyttä, jota voidaan tehdä tähän komission ehdotukseen. Mutta sosialistiryhmän kanta on se, että meidän täytyy olla hyvin käytännönläheisiä, koska tehän tiedätte paremmin kuin minä, että ihmiset, jotka hyötyvät tästä rahastosta, eivät niin ole kiinnostuneita mistään teoreettisesta keskustelusta. Marian Harkin ja sen jälkeen edustaja Cornelis. Madam Kiitos puheenjohtaja ja kiitos puhujille. Pahoittelen, että tuli vähän myöhässä ja en kuullut ensimmäistä esitystä, mutta kuitenkin tapasimme toisemme jo pari viikkoa sitten, eli eh, tiedän hyvin, minkä tyyppisiä töitä teette. Muutama kommentti ja kysymys. Hintan puhuit arvokkuudesta ja ehkä myöskin yksilön riippumattomuudesta, kuinka tärkeä asia se on. Ja Hensworth myöskin totesi, että kun kyseessä on pieni rahamäärä, se on käytettävä mahdollisimman järkevästi. En tiedä, voisitteko hieman täsmentää näitä seikkoja? Ymmärrän kyllä eh, sinällään eh, sisällön, mutta eh, mitä tarkoitatte, kun puhutaan nimenomaan tästä kyseessä olevasta rahastosta? Ja viimeisin puhuja mainitsi, että jäsenmaat tarvitsevat ohjeita varojen käytöstä. Pidän tätä myöskin tärkeänä asiana. Katsoisin, että meidän on tätä eurooppalaista lisäarvoseikkaa tässä tarkasteltava. Eilen luin Britannian parlamentin lausuntoa siitä, miksi tähän suuntaan tulisi mennä. Ja tässä yhteydessä EU 2020-strategia nousee mieleen ja siinä esitetyt köyhyyden vähentämispyrkimykset. Mutta kun näitä lausuntoja lukee, varsinkin House of Commonsin kommentit, alahuoneen kommentit, niin asioita argumentoidaan varsin vahvasti. Ja suuri enemmistö varmasti ainakin täällä tukee tätä rahastoa. Ja Quinton tässä viittasit estävään enemmistöön tai vähemmistöön, niin on erittäin tärkeää, että EU-tasolla, tunnetasolla ymmärrämme, mikä tilanne on. Niin kuin tässä Unkarin kollega totesi, kaikki eivät voi syödä siksi, että varat menevät talon lämmitykseen. On erittäin tärkeää, että tietoisuutta lisäämme tässä asiassa. Ja sitten todellakin tässä kysymykseni liittyvät siihen, että toivoisin hieman täsmennystä muutamaan seikkaan. Edustaja Cornelissen. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näille puhujille näistä tiedoista ja lausunnoista. Olen samaa mieltä niiden kanssa, että meidän pitäisi rakenteellisemmin saada ihmisiä pois köyhyydestä on hiukan kuvottavaa, että yhtäältä talouspolitiikka johtaa ihmisiä köyhyyteen yhä enemmän ja samalla me olemme nyt perustamassa hyvin pientä per rahastoa, josta jaetaan sitten elintarvikkeita ja kenkiä. Emmekä oikeastaan ryhdy sellaisiin sosiaalisiin toimiin, joihin pitäisi ryhtyä. Mutta tämänhetkinen tilanne nyt on mikä on, Mielestäni kaikkein tärkeintä on varmistaa, että rahasto ei yhtäkkiä sitten lopu ensimmäinen tammikuuta 2014. Mielestäni meidän todellakin täytyy uudistaa tätä rahastoa hyvinkin dramaattisesti, koska meidän täytyy nyt tehdä kompromissineuvoston kanssa. Tällä hetkellä mitään rahastoa ei ole, neuvosto vastustaa tätä. Siellä on sulkuvähemmistö. Me emme nyt ihan tarkkaan tiedä, kuinka suuri se on, mutta todennäköisesti riittävän suuri. Ja on aika hankala toimia tässä. Meidän täytyy katsoa tätä valitsemiskriteereitä. Muutama puhuja ottikin esille sen, että nyt varoja on vähemmän. Ja jos kaikki maat ovat tässä mukana, niin sitten hyvin vähän jää näille elintarvikepankeille ja ihmisille, jotka ovat riippuvaisia tästä avusta. Eli meidän täytyy muuttaa tätä rahastoa ja varmistaa, että apu menee köyhimpiin maihin ja köyhimmille ihmisille. Ehkä Pharrell voisi vastata siihen, mitä mieltä hän on siitä, että käytettäisiin näitä materiaalis, tätä materiaalista puutetta kriteerinä eikä pelkästään työttömiä kotitalouksia, koska jos oletetaan, että jos on työtön, niin tarvitsee elintarvikeapua, niin se on hiukan väärin, koska ihmisillä saattaa olla muita turvaverkostoja. Sitten toissijaisuusperiaate täytyy muistaa. Kuulin juuri kollegaltani, kollegaltani että Hollannissa keskustellaan tästä, tästä asiasta samaan aikaan kuin täällä, ja että valtiosihteeri Hollannissa totesi, että hän saattaisi olla rakentava ja poistua tästä sulkuvähemmistöstä, mikäli kyseessä olisi väliaikainen rahasto. Eli maat, jotka tällä hetkellä ovat riippuvaisia, voisivat sitä hyödyntää. Ja sitten seitsemän vuoden aikana pikkuhiljaa sitä vähennetään, ja ne sitten eivät enää ole riippuvaisia tästä rahastosta. Eli tällä, tällä tavalla voitaisiin pelastaa nyt toistaiseksi ja antaa tätä aikaa näille maille tulla riippumattomiksi. Ja sitten Resto du Coeur ja unkarilainen elintarkepankki. Mitä jos rahasto muutettaisiin tällä tavalla? Siis ymmärrän kyllä teidän kantanne. Olisi hienoa, että se jatkuisi loputtomiin. Mutta mitä, jos tämä olisi ainoa tapa pelastaa tämä rahasto tällä hetkellä? Eli mitä voisimme tarjota? Millä tavalla voisimme helpottaa esimerkiksi antaa tiloja käyttöön tai tai miten logistisesti voitaisiin auttaa toimittaa tietokoneita käyttöön, jotta todellakin teillä olisi mahdollisuus olla riippumattomia EUn elintarviketuesta seitsemän vuoden kuluttua. Ja sitten haluaisin vielä kysyä, mitä tapahtuu, jos neuvosto estää tämän, jos tämä ei mene läpi, ja sitten rahastoa ei enää ole ensimmäinen tammikuuta 2014? Karima Deli, puis... Kari Derli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensiksikin kiittää näiden yhdistysten edustajia heidän tuomastaan todistusaineistosta. Kiitos siitä, että olette lähteneet liikkeelle pelastaaksenne sen, mitä voi pelastaa nimenomaan erityisrahaston elintarvikeapua varten. Jos kansalaiset eivät toimisi, niin te olette ihan oikeassa, rouva puheenjohtaja vaikka meidän valiokuntamme eh, pitää prioriteettina köyhyyden vastaisen taistelun ja syrjäytymisen vastaisen taistelun, niin kyllä meillä pitäisi olla tämmöinen toimipiste köyhyyden vastaiselle taisteiselle, mutta valtiot eivät ole vielä tajunneet, että kansallisessa strategioissa sen pitäisi olla yksi painopistealueista. Olen iloinen ja samalla vähän helpottunut, kun kuulen ehdotuksesta uudesta rahastosta. Kuten kollega sanoi, se ei ole riittävä, koska tänä päivänä ei todella pureuduta rakenteellisiin syihin, jotka synnyttävät köyhyyden. Kun taistellaan köyhyyttä vastaan, niin strategiassa 2020 pitäisi todellakin pystyä vähentämään ainakin 20 miljoonalla köyhien määrää vuoteen 2020 mennessä. Meillä on työvälineitä Mm, mutta tämä on sitten toinen tarina. Rahastosta. Totta kai mielestäni sen sovellus tai toimi, toiminta-alan laajentaminen on hyvä asia. Olen iloinen siitä, että painopistealue on siirtynyt näihin kodittomiin. Minä itse olen laatinut eurooppalaisen strategian asunnottomia ajatellen, mutta tämä on vain pisara valtameressä – Tämän rahaston pitää todella saada lisäapua, niin kuin valiokunta on sanonut kahden vuoden ajan. Me olemme tässä vähän härnänneet komissiota, jotta se todella lähtisi laatimaan eurooppalaista strategiaa asunnottomia ajatellen, koska kaikki jäsenvaltiot antavat meille kartan, jota seurataan kansallisella tasolla tässä politiikassa. Elintarvikeulottuvuus pitää säilyttää, koska se on kiireellinen hätä joka päivä poliitikot, tämä, tämä, anteeksi, tämä elintarvikeapu todella pelastaa henkiä, siitä se pitää muistuttaa. Pitää myös säilyttää yhteys maatalouspolitiikkaan, yhteisen maatalouspolitiikkaan. Tänä päivänä voimme todeta, että ei ole enää elintarvikeylituotantoa tai yliaamaa. EU pitäisi todella olla tehtävänsä tasolla. Sen pitäisi olla säätelemässä elintarvikehintoja. Meidän valiokuntamme pitäisi patistaa agrivaliokuntaa todellakin laatimaan säännöstön, jota elintarvikehinnasto ei räjähdä käsiin. Tämän rahaston pitäisi myös tarjota mahdollisuus tukea ha- hajakeskitetysti uusia ohjelmia. Ajattelen erityisesti Ranskassa ohjelmaa, jotka ovat alueellisia, innovoivia, sosiaalisia, ekologisia. On poitou erityisesti Puetu Charantin alueella. Elintarvikepankit, elintarvikeapu, maa, paikallinen maatalous. Meillä on siellä solidaarisia pienkauppoja. Se tarkoittaa sitä, että silloin kaikista eniten avun tarpeessa pääsevät tämän avun pariin ja piiriin. Ja tässä ei ole enää vain puhuta hedelmistä ja vihanneksista. Toisekseen voimme antaa tätä tervettä, hyvää elintarvikeapua koska painopistealueet terveydessä ovat kovat, koska tarvekin on, tarvekin on kova. Ei ole kyse enää sosiaalisesta. Meillä on kyse myös sektorista tuottajat, kuluttajat. Meidän täytyy myös tukea maatalouden kehitystä maa, paikallisesti ja alueellisesti lähimaataloutta, lähielintarviketuotannon toteutettavuutta koska tällä voidaan auttaa myös elintarvikepankkeja, voidaan luoda myös, voidaan myös parantaa ihmisten integroitumista lähiyhteiskuntaan ja meillä voi olla näitä lähiruokapalvelupaikkoja. Se on myös työllistävää. E, herra Farellille haluaisin sanoa, kun hän meille sanoi, että huomio, huomio, ei tässä nyt pidä lähteä mihinkään hyvän tekeväisyyskeskusteluun. Ici, on parle pas de charité hyvän Eurooppalainen solidaarisuus on enemmän kuin hyvän Meillä on kaikilla oikeus elää ihmisarvon mukaisesti. Se on jokaisen Euroopan kansalaisen perusoikeus, josta hänen pitää voida hyötyä. Rouva puheenjohtaja, te sanoitte tästä jo äsken, pitääkö meillä olla vai ei olla erityisrahasto pikemminkin kuin kytkeä tämä toiminta Euroopan sosiaalirahastoon. Ensimmäisenä meidän pitäisi tajuta, että tämä uusi rahasto ei ole vain mikään tämmöinen lisärahasto 10 prosenttia elintarvikeapua, 15 prosenttia asunnottomille. Tämä rahasto ei mielestäni ei saisi olla mitenkään kohdennettu tiettyihin ryhmiin toisekseen asiaa yhteisrahoituksesta. Tämän jälkeen lopetan. Jos esimerkiksi Ranskassa sanotaan, että on 15 prosenttia se on, no, ja, ja Kreikassa 5 prosenttia, kun on kyse yhteisrahoituksesta ja säästölinjan linja kun on vallalla, niin eivät monet maat ota tätä prioriteetiksi. Ja silloin se kaatuu näiden yhdistysten järjestöjen harteille. Suurin riski piilee neuvotteluissa, budjettineuvotteluissa, tätä tulevaa rahastoa ajatellen, jos me emme pysty, pysty säilyttämään, jopa kasvattamaan tämän rahaston varoja, mitä me teemme? Tämä on meidän taistelu tänä päivänä. Meidän pitää pystyä ennakoimaan, jos meillä tätä rahastoa enää ole, vaikka parlamentti painostaa, tekee kaikensa sen eteen ja harjoittaa painostusta neuvoston suuntaan. Kiitos. merci. Kiitos. Rova Schröter. Ich möchte eigentlich... Esittäisin lyhyen kysymyksen asiantuntijoille. Rahasto tähän asiassa muodossaan on ollut budjetiltaan tietyn suuruinen. Kuitenkaan kaikki jäsenmaat eivät ole siihen osallistuneet. Se on hieman pikkuhiljaa kasvanut. Ja nyt kun tarkastellaan uutta rahastoa, niin se on muotoiltu sellaiseksi, että kaikki jäsenmaat tulevat omavan ohjelman, myös varakkaat Saksan tyyppiset jäsenmaat tai UK kaltaiset jäsenmaat, joilla kuitenkin eh, rikkaiden ja köyhien jako maan sisällä on varsin suuri. Jos nämä molemmat valtiot, niin kuin on ajateltu, osallistuvat tähän rahastoon, niin silloin ei varmasti muille enää paljon jää. Koska rakennelma on tehty sellaiseksi, että jokainen osallistuja, jo varsinkin eh, yhteisrahoitusasteen vuoksi, on tällaisessa tilanteessa, että joudutaan sellaiseen eh, uudelleenjakotilanteeseen, että ne maat, jotka se tähän saakka ovat hyödyntäneet ja jossa on tämä eurooppalainen tuki huomioitukin toimissa ja sen tarve verrattuna niihin maihin, jotka tähän saakka ovat paikallisin keinoin tähän saakka ratkaiseet rahoituskysymykset tai alueellisesti. Ja nyt sitten saadaankin käyttöön EU-varoja näissä niin kysyisin teiltä, eh, miten tämä varojen jakokysymys ja ongelma eh, voidaan mielestäni hoitaa, koska ESF tulee tässä myöskin kuvan mukaan. Eli 20 prosenttia, joista kovasti on ponnisteltu, eh, varat joudutaankin laittamaan rahastoon sellaisia toimia varten, jotka tähän saakka on hoidettu kansallisen rahoituksen kautta – ja kansalliset rahoituslähteet näin korvataan. Ja sitten ne maat, jotka ovat olleet joutuneet hyödyntämään näitä lähteitä tulevat sitten jatkossa saamaan tästä vähemmän. Ei siksi, että summa olisi pienempi, vaan siksi, että nyt kakkua on jakamassa useampi maa. Ja me hieman teimme tästä laskelmia ja tulimme siihen lopputulokseen, että se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että Saksa saisi vuosittain 50 miljoonaa, UK 38 miljoonaa vuosittain. Ja tämä summa nyt sitten jäisi puuttumaan niiltä, jotka ovat olleet tähän saakka tätä summaa jakamassa. Jään todellakin odottamaan teiltä vastausta tähän kysymykseen. Kiitos, Edith Bauer. Kysymys szépen, elnök Eredetileg azt akartam... Rouva puheenjohtaja, haluaisin esittää kysymyksen, miten eh, elintarvike- tai ruokapankit toimivat. Mutta onnistuin lukemaan asiasta jotakin, mutta en ihan ymmärrä, mikä on elintarvike- tai ruokapankkien rooli tässä ohjelmassa. Miten niitä voidaan hoitaa? Mit, mitä osiota tässä ohjelmassa se toteuttaa? Mm, Miten tämä kaikki toimii? Meillä on elintarvikeapua. Miten se siirtyy yhdestä linkistä toiseen tai yhdestä kädestä toiseen käteen? Täällä toimitaan, tai täällä puhutaan yhdistystoiminnasta. Tämän tyyppisessä ohjelmassa, miten se voidaan toteuttaa vapaaehtoisvoimin? Onko olemassa joku yritystyyppinen äh, yksikkö, minkä, minkä perustalla elintarvikepankki toimii. Kiitos. Merci. Euh, Madame Costello. Kiitos. Edustaja Costello, onko teillä kysymyksiä meidän vieraillemme? Yes, shall we have a chance to sum up? Niin voin tehdä lopuksi sitten yhteenvedon. you want our to, to answer to enlighten your... Mutta haluatteko nyt esittää näille asiantuntijoille kysymyksiä? No, kiitoksia puheenjohtaja. Eli kiittäisin puhujia näistä puheenvuoroista. Kysymykseni liittyvät pitkälti tämän ehdotuksen hallinnointiin. Ja sitten odottelemme tarkistuksia, joita on tullut, ja ehdotuksianne sen suhteen, miten tätä ohjelmaa voidaan parantaa. No yksi asioista, josta te kaikki puhuitte, liittyy tämän ohjelman hallinnointiin. Ja haluaisin nyt erityisesti kuulla kantanne liittyen tämän ohjelman hallinnointiin, niin kuin on ehdotettu, ja siihen, mitä aikaisemmin on tehty, ja tiedän, että komissio on yrittänyt yksinkertaistaa näitä hallinnollisia kysymyksiä, ja monet ehdotuksista liittyvät sitten byrokratian vähentämiseen. Eli en tiedä, oletteko ehtineet tutustua tähän ja katsoa, onko tämä asia, jota tuette tässä komission ehdotuksessa. Panin myöskin merkille, että kaikki puhujat totesivat, että he ovat erittäin huolissaan siitä, jatkuuko ohjelma, ja kuten kuulitte, valiokunta on samoilla kannoilla. No sitten vielä yksi asia, jonka haluaisin kysyä. Se liittyy tämän ohjelman vaikutusalan laajentamiseen, eli se käsittelee myöskin materiaalista puutetta. Eli te katsoitte, että nämä tavoitteet ovat tyydyttäviä. Ja sitten yhteisrahoituksesta ja ohjelman tavoitteista – lasten köyhyyden ja kodittomuuden osalta, eli onko teillä niistä vielä jotain sanottavaa? Kiitos. Viisi täällä olevaa asiantuntijaa ovat varmasti ymmärtäneet nämä kysymykset. Se, mikä minua huolestuttaa, jos puhumme tässä yhtälöstä tai mihin pakkotilanteeseen komissio on joutunut tätä ehdotusta laatiessaan, tässä on kaksoisvaarana se, lähdetään siihen periaatteellisten logiikkaan, eli yhteisrahoitukseen, silloin on kyllä aika vaikea päästä tavoitteisiin, jotka alun perin itsellemme, tai jotka alun perin laadittiin elintarvikepankkia ajatellessa. Meillä on myös juridiset velvoitteet pidettävä mielessä, oikeuden päätös. Miten te miellätte tämän komission ehdotuksen, miten se voi edetä – että se ottaisi huomioon nämä juridiset velvoitteet. Ja voinko, voidaanko sen myötä myös jatkaa tämän ohjelman eteenpäin viemistä? Toinen kysymys on todellakin soveltamisalan laajentaminen, siirtää sitä köyhyyteen. Eikö tässä silloin substanssissa, men- substanssissa, substanssissa menetetä jotakin? Niin, tulee tietty harhakuvitelma, mikä on mahdollinen kapasiteetti ja toimia. Meillä on ehkä vielä komission edustaja täällä, joka mahdollisesti haluaa käyttää puheenvuoron. Onko näin? Komissio voi käyttää puheenvuoron, kun tutkimme Rouva Kostelon mietintöä. Eli ehkä ei nyt tarvitse puhua. Meillä on aina etusijan meidän kutsuvieraittamme vastauksille. Tehtävä on aika rankka, kun kysymyksiä kuitenkin tuli kohtalaisen paljon. Ja nimenomaan säätelemme meille annettu rajaa. jälleen kerran. Viisi minuuttia per puhuja. Aloitetaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin äsken puhujajärjestys oli. Eli äh, herra Freik Spinnevain aloittaa. Hän puhuu nimenomaan näistä äh, kodittomien järjestöjen edustajan nimissä. No Pyrin vastaamaan lyhyesti. Kysyttiin näistä ohjelmatavoitteista ja tässä sitten köyhimmät vastaan varakkaammat maat. No, tätä on jo kommentoitu tässä muissakin puheenvuoroissa, mutta selvää on, että kodittomuus on suuri ongelma ja se on ongelma kaikissa EU-maissa. Eli jos siihen keskitytään, niin jos tähän väestöryhmään kiinnittänyt huomiota, niin tällöin ehkä äh, päästään eron ongelmasta, että varoja käytettäisiin siellä, missä se ei välttämättä tarpeen olisi. Tämä on hankala kysymys, voi myös olla tekninen kysymys. Eli äh, on mahdollista, että kaikkia ei voida tällä mukaan ottaa ohjelmaan. Ja sitten soveltamisalan mahdollinen laajentaminen. Totesinkin jo, että meidän mielestämme siitä voisi olla hyötyä, ei kovin suuresta sellaisesta, vaan jonkinlaisesta soveltamisalan laajentamisesta voisi kuitenkin kyse olla selvää on, että tämä sitten tapahtuisi sen kustannuksella, mitä ennen elintarvikeavun muodossa oli mahdollista esittää. Mutta Tämän myötä eh, eh, saatiin myöskin jonkin verran hyvää tahtoa jäsenmailta hyväksyä ohjelmaa ja voisi olla strategisikin syitä näin ollen hyväksyä tämä ehdotettu soveltamisalan laajennus. Kysymyksiä esitettiin näistä ehdotuksen käytännön kysymyksistä ja siitä, onko ylipäätään mahdollista toteuttaa sitä mitä tulee näihin uusiin seikkoihin, esimerkiksi kodittomuus ja lasten köyhyys, uskoisin, että kyllä tässäkin käytännönläheisiä voitaisiin olla, mutta myöskin luovia meidän on oltava. Oma järjestömme nosti esiin sen ehdotuksen, että katsottaisiin tällaisia aloitus rahoituskysymyksiä. Esimerkiksi ongelmana on se, että kodittomat usein eh, jäävät pitkään näihin väliaikaismajoituksiin eivätkä pääse eteenpäin eikä ole sitten henkilöstöä järjestämään asioita kunnolla. Esimerkiksi ihan perussiivousvälineet, ruoanlaittovälineet, huonekalut usein puuttuvat. Ja joillain mailla ehkä on kokemusta näistä asioista ja voitaisiin ajatella, että näitä voitaisiin sitten välittää ihmisille jotta olisi helpompi ihmisten siirtyä pysyviin majoituksiin. Olemme myöskin arvioineet eh, hieman hintaa. Tästä saattaisi olla hyötyä, jos esimerkiksi kierrätystä hyödynnettäisiin ja jos osa rahoituksesta voitaisiin varata tällä tavalla kodittomille, sitten kun komissio on esittänyt, niin voitaisiin näyttää 25 miljoonaa euroa vuodessa olisi summa, mutta tämän myötä olisi mahdollista kyllä eh, saada se huomattava hyöty, että kodittomat pääsisivät pysyvään majoitukseen ja saisivat sitten käyttöönsä perustarvitsemansa välineet, esimerkiksi siivousvälineet ja ruoanlaittovälineet. Uskoisin, että tämän tyyppisiä saavutuksia, ihan huomattaviakin kehitysaskeleita olisi mahdollista tämän rahaston avulla saavuttaa, varsinkin kun puhutaan kodittomista ihmisistä. Kiitos paljon. Rovajana Hainsworth, Eurochild järjestöstä. Kiitoksia. Kolme lyhyttä huomiota. En nyt vastaa näihin kysymyksiin, joka liittyy ohjelman hallinnointiin, mutta ensinnäkin ohjelman laajentaminen ja että se ei ole pelkästään apua. Painopistealue lapsiköyhyyden, lastenköyhyyden osalta noudattaa eu poliittisia tavoitteita Mehän tarvitsemme näitä toimia heti lasten hyväksi ja meidän täytyy myöskin puuttua tähän noidan kehään Euroopassa. Ja tämä täydentää elintarvikeapupakettia ja sitä osaa ohjelmasta. Ja meidän pitää keskittyä terveelliseen ruokavalioon ja pitkäaikaiseen osallistamiseen nuorten ja lasten osalta. No, sitten kysyttiin siitä, miten voimme käyttää tätä rahastoa tehokkaimmin ja miten sitä voidaan käyttää niin, että vahvistamme ihmisarvoa, eikä sitä käytetä mitenkään hyvän tekeväisyytenä, vaan annamme apua tätä kautta. Ja tällä hetkellä komission ehdotuksessa on selkeästi todettu, että tämä on täydentävä ohjelma ja me vahvistamme ihmisten perusoikeuksia, erityisesti lasten oikeuksia. Ja meidän täytyy keskittyä sen täytäntöönpanoon ja että täytyy varmistaa, että rahastoa voidaan käyttää myöskin muihin toimiin, jotta köyhyydestä päästään pysyvästi eroon. Sitten nämä indikaattorit. Joku kysyi indikaattorien käytöstä työttömien kotitalouksien osalta. Ja on myöskin katsottu, että tämä työttömät kotitaloudet ovat yksi indikaattoreita rahaston käytön suhteen. Ja hyvin paljon työtä on tehty materiaalisen puutteen osalta lasten parissa. Ja uusia indikaattoreita tulee nyt uusista tiedoista, joita tarkastelemme. Ja siitä on varmaan hyötyä, jos se otettaisiin mukaan tähän asetusehdotukseen ja että varmistetaan, että sitä käytetään näiden varojen kohdentamiseen. Kiitos. Rouva puheenjohtajana Ensiksi haluaisin vastata tähän kysymykseen roolista ruokapankkeilla. Mikä on ruoka- tai elintarvikepankkien rooli? Ja muut järjestöt toimivat sen eteen, että voisivat hallinnoida ruoan jakamista ja, ja elintarvikelahjoitusten keräämistä. 500 järjestöä Unkarissa tai yhdistettäessä saavat meidän ansiostamme elintarvikkeita, joita voidaan sen jälkeen hyödyntää sosiaalisessa mielessä. Me olemme kansalaisjärjestö. Me keräämme ruoka-apua, elintarvikkeita ja sen jälkeen jaamme niitä niitä tarvitseville. Uh, beyond the feed program. Uh, Sitten oli toinen kysymys näistä muista apulähteistä. Meillä on tärkeä lähde, eli nämä ylijäämät elintarvikkeketjun eri osista. Ja vielä on hyvin paljon potentiaalia, eli nämä ylijäämät voidaan muuttaa elintarvikeavuksi tällä hetkellä Euroopassa vielä emme käytä miljoonia tonneja elintarvikkeita, joita voitaisiin käyttää sosiaalisiin tarkoituksiin. Eli tämä on yksi tavoitteita elintarvikepankissa. Ja meidän täytyy miettiä uusia lähteitä näiden ylijäämien osalta. Mitä voidaan tehdä ja millä tavalla unioni voisi tässä auttaa? Ensinnäkin täytyy muistaa, missä näitä ylijäämiä on koska meillä on arvioita, mutta meillä ei ole tarkkoja tietoja siitä, missä näitä suuria ylijäämiä on ja missä on potentiaalia, jota helposti voitaisiin käyttää sosiaalisiin tarkoituksiin. Yhteistyön pitäisi olla vahvempaa elintarviketeollisuuden, julkisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä, jotka ovat mukana sosiaalisessa työssä. On hyviä käytänteitä ja pienimuotoisia hankkeita ympäri Eurooppaa, joita voitaisiin soveltaa myöskin muissa maissa ja muissa tilanteissa, mutta ihmiset eivät tiedä niistä, eli tietoa puuttuu. Välillä on politiikkaa, joka estää sen, että ylijäämiä voitaisiin muuttaa elintarvikeavuksi. Euroopassa on maita, joissa elintarvikeylijäämien lahjoitukset ovat arvonlisäveron alaisia – eli elintarvike tuhotaan, koska niiden antaminen hyväntekeväisyyteen olisi kalliimpaa. Ja sitten on myöskin terveyssäännöksiä, jotka ovat ongelmallisia. Eli tällä saralla pitää tehdä työtä. Ja vielä katson, että tiedottaminen tästä aiheesta on erittäin tärkeää. Eli olisi hyvä, jos olisi eurooppalainen elintarvikkeiden haaskauksen vastainen vuosi. Ja silloin voitaisiin keskustella näistä asioista ja voitaisiin miettiä erilaisia hankkeita ja työryhmiä, jotta saisimme lisälähteitä, josta voitaisiin antaa apua sitä tarvitseville ihmisille. Um, as e we approach this program more from the... Me tarkastelemme asiaa siltä kantilta, ketkä ovat tätä ohjelmaa käyttäneet, emme tarjoajien kannalta niinkään. Mutta sitten tietysti ohjelmia hallinnoivilla tahoilla on erityistä tietoa asioista ja olemme käyneet läpi näitä kysymyksiä. Meillä on vastauksiakin, eli jos teillä on kysymyksiä, niin olkaa yhteydessä näihin järjestöihin, jotka ovat olleet näitä asioita tarkastelemassa. Mutta budjetista nyt kuitenkin jos ajatellaan, että pide, suurempikin budjetti olisi mahdollinen, niin hyvä. Kyllä sille käyttöä olisi, mutta onko se mahdollista? Sitä teidän kannattaa tarkastella. Ja sitten oikeudelliset välineet. Äh, se on melko selvä asia. Tässä oli jotain sekaannusta, mutta voisi olla hankala ottaa tämä ESF, koska Halutaan saavuttaa kaikki ihmiset, myös nuoret ihmiset, ja halutaan antaa suoraa tukea, materiaalista tukea, ja onnistuuko tämä ESF-asetuksen kautta? En oikein usko oikeudellisesti tarkastellen, koska sitä, siitä ovat tietyt oikeudelliset määräykset. Eli jos tästä ei tule erillistä välinettä, niin riski on varsin suuri sille, ettei tätä saada ollenkaan. Ja tämän lisäksi, niin kuin yksi totesi, 20 prosenttia, joka halutaan sosiaalirahaston osuuden silloin, kun taistellaan köyhyyttä vastaan. Jos tähän se yhdistettäisiin, niin menetettäisiin todella paljon. Eli ei kannata tätä virhettä ainakaan tehdä. Tämä 20 prosenttia ESFssä on ja halutaan pitää lisärahoituksena ja sitten tämä olisi erillinen ohjelma. Ja mm, tällä tavalla nyt jo on ymmärretty, että tämä on todellakin hyödyllinen lähestymistapa. Ja sitten seikka, joka liittyy siihen, kuinka rahastoa parhaalla mahdollisella tavalla voi hyödyntää järkevimmin. Katsoisimme että tässä on kyseessä yhteyspiste kaikkein haavoittuvimpiin ihmisiin ja näihin ollaan yhteydessä. Tällä tavalla pyritään linkittämään heidät muihin sopiviin palveluihin, erilaisiin mahdollisiin palveluihin. Siitä on pitkälti kyse ja siksi puhutaankin järkevästä varojen käytöstä. Eli tämä on tärkeä yhteyspisteenä, ei minkäänlaisesta lopullisesta menettelystä ole kyse. Esimerkiksi elintarvikepankki toimii sillä tavalla, että ihmiset saataisiin prosessiin ylipäätään saadaan mukaan. Ja tämä voi, tätä voidaan pitää järkevänä varojen käyttönä, ja tästä on monia hyviä esimerkkejä olemassa. Ja kolmanneksi olemme myöskin tutustuneet Ukon alahuoneen lausuntoihin ja toissijaisuutenhan näissä vedotaan. Mutta on muistettava, ettei tässä, tässä koko ongelmaa siirretä, ei eh, köyhyys ja pula ongelmaa EU-ssa kokonaisuudessaan saada tällä ohjelmalla hoidettua, vaan kyseessä on vain panos. Halutaan eh, solidaarisuutta osoittaa, mutta halutaan myöskin oppia. Ja tärkeää on, että kaikki saadaan mukaan, koska haluamme ymmärtää sen, miksi nyt elintarvikepula ja köyhyys ja nälkä ovat lisääntymässä näissä maissa ja minkälaisia järjestelmiä on käytetty ja mitä Eurooppa sitten voisi tehdä tilanteen parantamiseksi. Eli tärkeää olisi, että kaikki ymmärtäisivät, mikä realiteetti on, ja näin voisivat myös toisiltaan oppia. Eihän kukaan kaikkia yksin parhaalla mahdollisella tavalla osaa, vaan kannattaa oppia toinen toisiltaan siitä, miten näihin asioihin ja ongelmiin kannattaa puuttua. Ja näin ymmärrettäisiin myöskin paremmin, miksi tämä ongelma on kasvamaan päin nykyisellään. Alankomaathan tässä riippumattomuuteen vetosi, mutta varmasti viiden vuoden kuluttua kaikki ovat entistä riippuvaisempia tällaisesta lähestymistavasta ja tarvitaankin yhteistyötä. On katsottava, mitä tulisi tehdä nyt, jottei tällaista riippuvuutta tulevaisuudessa olisi ja saataisiin paremmin toimimaan sosiaalisen suojeluun pohjautuvat järjestelmät eri maissa. Eli ei tässä jäsenmaiden vastuusen olla puuttumassa, vaan halutaan yhdessä, yhdessä eurooppalaisina puuttua tähän huonon suuntaan menevään kehitykseen ja muuttaa tämä kehityskulku. Sitten tämä epäävä vähemmistö. Omien tietojemme mukaan ja neuvotteluja on joskus hankala seurata mutta ilmeisesti UK ja Saksa, jos molemmat haluavat estää, niin silloin on mahdollista, että tämä estävä vähemmistö syntyy. Mutta jos toinen näistä on eri mieltä, niin silloin on mahdollisuus jatkaa. Saksahan totesi, että se on tällä tavalla toiminut ja käytänne katsottiin varsin heikoksi. No, näin voi tietysti argumentoida. Tietysti kaikki, molemmat, monet olisivat tyytyväisiä, tällaista ei tarvittaisi, mutta ongelma kuitenkin on olemassa ja kannattaa ehkä nyt yrittää suhtautua mahdollisimman pragmaattisesti asiaan. Tässä on esiin tuotu myöskin se, kuinka voitaisiin toimia strategisemmin, kuinka paremmin eh, tiedottaa ja oppia tästä ohjelmasta. Tämä on tietysti varsin suuri aihealue, johon on hyvä, jos eh, parlamentti puuttuu. Järjestöt, jotka sosiaalisen ja köyhyyttä vastaan taistelevat, ovat tilanteessa ja totta kai mekin pohdiskelemme, miten jatkossakin voimme jatkaa toimintaamme. Eli tähän tarvitaan rahoitusta. Riippumattomuus on kuitenkin säilytettävä, että kyllä tämä ristiriita on olemassa ja asiantuntijaryhmät varmasti näitä kysymyksiä tarkastelevat vielä lähemmin ja heillä ehkä on ratkaisumallejakin takataskussa. Kiitos. Viimeinen vastaus on sitten Olivier Bertille. Viisi minuuttia ehkä aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin. La Mitä tulee? Jos haluan olla ihan selvä, meidän y- järjestyksemme eivät ole ehkä vielä ymmärtäneet, että emme ole vielä luopuneet yhteistä maatalouspolitiikasta. Niin kauan kuin yhteisessä maatalouspolitiikassa on ylijäämää, jos sitä on vielä olemassa, niin mm, olisi ihan terveellistä ehdottaa, että nämä elintarvikeylijäämät olisivat lisänä tässä elintarvikeavussa kovaosaisille. Meidän pitäisi ymmärtää nyt, että emme me halua luoda tässä mitään kilpailuasetelmaa. Me olemme humanitaarisen avunantajia vapaaehtoisia. Emme me lähde taistelemaan toisiamme vastaan ja sano, että minun ohjelmani on parempi kuin naapurillani. Minun minun ajamani asia on paljon hienompi ja jalompi kuin toisen järjestön ajama asia. Meillä on ihan omat erityiset ohjelmamme. Me painotamme elintarvikeakua, vaikka se ehkä voi avautua joihinkin muihinkin perustuotteisiin, kuten tässä puhuttiin asunnottomista tai jostakin muista kohderyhmistä. Mutta jos ajattelemme summia tai lukuja, tämä rahasto olisi 27, kun muodostama, kun siellä on nyt 20, on ehdotettu 2 miljardia. Tänä päivänä se pitäisi olla 3,5 miljardia. Tässä tarvitaan hyvin helppoa matematiikkaa, eli tarvittaisiin puolet. Ne, jotka ovat lähteneet kolmesta ja puolesta kahteen, tiedetään hyvin, että sellainen maa kuin Ranska tai, ja jotkut muut valtiot vähentävät puoleen summaa, mutta jo viiden vuoden ajan me olemme vähentäneet. 500 miljoonaa euroa on annettu määrärahoja, mutta jos otamme yhden ainoan yhdistyksen, josta minä olen vastuussa, me olemme nähneet 35 prosenttia lisää lisämenoja. Eli siis tämä apu on, on vähentynyt, mutta menot ovat kasvaneet. Eli jo nyt meidän yhdistyksemme, järjestömme joutuvat taistelemaan tätä tuhlausta vastaan. Me joudumme vetoamaan tavallisen kansan yleisöön, jotta saisimme ruoka-apua. Eli kaikki me eräs edustaja kysyi, että mitä jos kaikki loppuu vuonna 2014, silloin meillä olisi 130 miljoonaa ateriaa vähemmän Ranskassa. Ei meillä ole mitään korvaavaa järjestelmää, jos tämä kaikki loppuu ensi vuonna. 130 miljoonaa ateriaa vähemmän, eli sadat tuhannet ihmiset ovat vielä enemmän hädänalaisia. Minulla ei ole mitään taikasauvaa tähän. Me emme voi edes pohtia tätä, vaikka siis tämä vähenisi puolella, sitäkään emme pysty edes ajattelemaan, koska me emme pysty korvaamaan sitä reilussa vuodessa tätä 50 prosentin, prosentin vajetta. Jos ajattelemme toimintaa ja sääntöjä ja lakisä, lakisä, laillisuutta valtioiden yhteisrahoituksesta – kyllä jotkut jäsenvaltiot voisivat osallistua siihen jo nykyisen säännösten puitteissa maksavat ehkä vähemmän kuin mitä ovat maksaneet, mutta ne jäsenvaltiot, jotka ovat vaikeuksissa, ne voitaisiin vapauttaa väliaikaisesti yhteisrahoituksesta, koska on kyse nimenomaan valtioista, jotka ovat kaikista haurammassa asemassa. Meillä ei pitäisi olla liian monimutkaista säännöstöä tai asetusverkostoa. Ei meidän järjestömme ole mitään hallintoyksikköjä, hallin, ei siellä ole hallintoihmisiä. Nämä vapaaehtoiset ovat siellä vain toteuttamassa humanitaarista apua eikä laatimassa asiakirjoja tai lähteä soittamaan hätäkelloja tai hätäjarruja. Me haluamme nimenomaan estää ehkä tämmöistä projektikohtaista rahoitusta kasvamasta liiaksi. Meillä on maatalouspiirre, jotka valvovat tämän rahaston käyttöä. 25 vuotta on ollut tämä toiminnassa meillä, eikä koskaan ole ollut mitään väärinkäyttöä tai lähdetty sivuraiteille. Valvonta on toiminut erittäin hyvin myös jälkeenpäin, ei eikä ole pyydetty mitään asiakirjaa tarkastettavaksi, joka olisi aiheuttanut epäilyjä väärinkäytöksistä. Toivottavasti hyvä puheenjohtaja noudatin viiden minuutin puheaikaa. Kiitos kaikille viidelle puhujalle ja nyt annan vielä esittelijälle eh, loppupuheenvuoron. Thank you very much, Chair, and once again I want to thank the organization. Kiitos. Haluaisin kiittää järjestöjen edustajia siitä, että pääsitte tänne tärkeästä asiasta puhumaan. Ja voin yhtä sen, että Sörkäs totesi myöskin, e, kiittää ylipäätään hyvästä työstä, jota teette yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Ja kiitos myös jäsenille tästä hyvästä hyödyllisestä ajatusten vaihdosta. Monenlaisia juonteita on tässä esiin noussut ja ehkä pyrin hieman vetämään yhteenkäytyä keskustelua. Niin kuin alustuksissa esiin tuli, on erittäin tärkeää, että kyseessä on melko pieni rahasto, mistä suurista summista ei ole kyse. Eli tällä ei yksinään köyhyyttä kitketä mutta kuitenkin kyseessä on tärkeä eh, solidaarisuuden osoitus EUlta ihmisille, jotka köyhyydestä kärsivät. Ja nyt pyrimme helpottamaan köyhyyttä ainakin jollain tavoin. Selvää on, ettei tämä rahasto pysty ongelmia yksinään ratkaisemaan. Ja tämä on syytä muistaa ja mainita. ja kaikki tapaamani järjestöt. Viime viikolla Strasbourgissakin tapasin joitain järjestöjä, olen Irlannin järjestöihin myöskin ollut yhteydessä. Nyky muodossaankin rahasto on ikään kuin pisara eh, meressä, mutta eh, silti sitä hyödynnetään, jotta sitten eh, kaikki muut varat, esimerkiksi vapaaehtoisten luovuttamat varat tai muuten saadut varat voidaan hyvin hyödyntää, ja se on myöskin erittäin tärkeää. Ja sitten tässä kommentoitiin sitä, rikkooko tämä jollain tavalla toissijaisuuden periaatta. Kyllä ohjelmalle oikeusperusta on olemassa ja näin ollen sopimukset on tässä huomioitu ja ylipäätään EUn perusperiaate pitää huoli kansalaistensa hyvinvoinnista. Ja myöskin 22-strategian tavoitteet tässä huomioidaan. Eli näin voimme hyvin olla tyytyväisiä, mitä oikeusperustaan tulee. Ymmärrän hyvin, että järjestöt ja jäsenetkin ovat tuoneet huolenaiheet liittyen rahoituksen tasoon. Tämän rahaston kautta huonona uutisena voi sanoa sen, että valiokuntamme suositustenkaan myötä ei voi välittömästi vaikuttaa eh, rahan määrän kasvuun, mutta tämän viestin tietysti viemme eteenpäin ja pyrimme poliittisesti vaikuttamaan, jos vain mahdollista jotta tietty minimitaso rahastossa saavutettaisiin ja se paremmin palvelisi tarkoitustaan. Ja sitten kysymys, joka liittyy yhteisrahoitukseen. Tämä on asia, jota voimme tarkastella ja josta meidän kannattaa olla yhteydessä komission ja neuvostoon, sillä tiedämme, että on mahdollista käynnistää lisärahoitusta myöskin. Niin, tuotiin esiin en tiedä, puhunko tässä nyt liian sukkela. EFFn liittyen on varsin tärkeää, että tämä on edelli, erillinen rahoitusväline ja soveltamisalan laajentamisesta on puhuttu ja sen merkityksestä. Ja tietyt maat halutaan erityisesti tässä huomioida, niin kuin on todettu mutta hallin tuon vielä puututaan. On tärkeää, että se pidetään mahdollisimman alhaisella tasolla. Tietysti oppiminen on tärkeä seikka ja se kannattaa tässä lisäelementtinä myöskin huomioida. Todettiin myöskin, että muutoksia ohjelman ei kannattaisi tehdä liikaa, koska kyseessä kuitenkin on hyvä ohjelma. Ja niin kuin on todettu, on sellaisia aloja, joiden osalta parannuksia voidaan tehdä. Varjoesittelyihin olemme olleet jo yhteydessä. Tämä on sitten parlamentaarista keskustelua, ei tämä ole nyt kuulemistilaisuuteen kuuluvaa keskustelua. Minä muistutan teille aikataulusta lausuntoluonnoksen käsittely 21. helmikuuta ja tarkistusten määräaika on lyhyt. Määräaika on lyhyt. Me haluamme olla dynaamisia neuvotteluja neuvotteluissa budjetissa, budjettineuvotteluissa kuusi päivää aikaa jättää tarkistuksia 26. päivä helmikuuta asti kello 12. Niitä käsitellään 22. päivä maaliskuuta. Kompromisseja tarkistellaan, tarkistetaan 22. päivä huhtikuuta ja toukokuussa täysistunnossa käsitellään ne uudestaan. Toivottavasti siihen mennessä se onnistuu, että olemme voineet neuvotella neuvoston kanssa. Minä haluan nyt vielä kerran kiittää suuresti meidän viittä kutsuvirastamme. Pyydän nyt anteeksi, että tämä voi olla joskus vähän turhauttavaa olla tällaisessa kuulemistilaisuudessa. Mutta olemme kuulleet varsin tärkeitä elementtejä, jotka ovat varmasti kantautuneet meidän esittelijämme tarkkaavaisin korviin, jotta hän sai sieltä todella jotain olennaista lisää tekstiinsä, kun, ja varmasti me kuulemme sen, kun hän esittelee meille mietintönsä 20. helmikuuta. Varmasti on ottanut, kirjannut ylös näitä uusia asioita, tuli esille tässä kuulemistilaisuudessa. Kiitos kaikille osallistujille, ja nyt tulemme esityslistan kohtaan 16 tällä päivänä on kyse seuraavien erillisvirastojen vuoden 2013 työohjelman esittely. Pyydän anteeksi tässä vaiheessa jo nyt ja annan puheenjohtajan Noijan Nadia Irsille Ens, Krista Redla Czech puhuu ensimmäisestä kohdasta, jossa on kyse Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastosta. Olkaa hyvä. Voitte esittää asian seitsemän minuutin ajan. Thank you very much uh, and thank you for the invitation. Kiitoksia tästä kutsusta tulla esittelemään työohjelmamme. Kerron nyt kolmesta tärkeästä strategisesta teemasta, joita työstämme 2013 ja sen jälkeen – Ensinnäkin terveelliset työpaikat. Tämä järjestettiin vuonna 2012-2013 ja aiheena oli tiedottaminen työterveyteen liittyvistä kysymyksistä ja meidän täytyy vähentää riskejä. Eli työntekijät ovat mukana tässä aloitteessa ja tavoitteena on kannustaa johtajia olemaan mukana riskien vähentämisessä ja työntekijät ja heidän edustajansa ja muut sidosryhmät myöskin tekevät kaikkensa vähentääkseen riskejä. Tähän mennessä kampanja on ollut suuri menestys, vaikkakin tämä aihe on aika yleisluontoinen, mutta me olemme onnistuneet kehittämään materiaalia,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 um, maybe to use the seven minutes. Uh, oh yes, that's it. That's the campaign. And... Uh, no niin, tässä kuvakampanjasta. Olemme kehittäneet materiaaleja 24 kielellä ja meillä on erilaisia julkaisuja, suuntaviivoja, esitteitä, DVDitä, julisteita. Ja tätä arvostettiin kovasti jäsenvaltioissa ja tämä liittyy johtajien toimintaan ja työntekijöiden toimintaan. Ja tämä tehtiin yhdessä Business Europein ja ammattiliittojärjestöjen kanssa. Ja tietysti toimitimme kaiken materiaalin myöskin jäsenvaltioihin. Ja tiedän, koska olin mukana monissa näistä seminaareista ja konferensseista. Ja usein suurin osa jäsenvaltioista oli hyvin aktiivisia. Meillä oli kaksi rekrytointikierrosta Euroopan tasolla. Ja nyt voimme ilmoittaa, että 85 kumppania on mukana ja he tukevat näitä kampanjoita. Ja mukana on erinäisiä järjestöjä, esimerkiksi työmarkkinaosapuolten järjestö, suuria yrityksiä ja Euroopan laajuisia järjestöjä ja järjestimme myös, olemme perustaneet hyvien käytäteiden palkinnon. Ja meillä on 50 hakemusta lähes kaikista jäsenvaltioista. Ja nyt meillä on 10 palkintoa jaettu ja kymmentä on onniteltu hyvistä käytänteistä. Ja tämä on erittäin tärkeää, että myöskin pienet ja mikroyritykset osallistuivat tähän. Ja huippukokous järjestetään sitten tämän vuoden marraskuussa Bilbaossa ja mukana on järjestämässä myöskin sitten puheenjohtajavaltio Liettua. Me olemme järjestämässä seuraavaa kampanjaa terveellisistä työpaikoista. Eli terveemmät työpaikat ovat stressittömiä. Tämä liittyy siis psykososiaalisiin seikkoihin. Ja olemme saaneet jo hyvin paljon palautetta jäsenvaltioista ja vaikuttaa, että tämä aihe on otettu hyvin vastaan. Sitten toinen aihealue. Eli miten on kehitetty internetissä oleva riskinarviointijärjestelmä pienille ja mikroyrityksille. Tämä toiminta käynnistyi kaksi vuotta sitten ja nyt yhä useammat jäsenvaltiot ovat mukana kehittämässä omia kansallisia välineitään alakohtaisesti. Ja nyt testivaiheen jälkeen Olemme teettäneet viime kesäkuussa toteutettavuustutkimuksen ja nyt panemme täytäntöön uusia vaiheita ja arvioimme edelleen, miten näitä internetvälineitä voidaan käyttää riskienarviointiin. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa olemme allekirjoittaneet yhdeksän pöytäkirjaa jäsenvaltioiden kanssa – ja useammat jäsenvaltiot vielä ovat neuvottelemassa siitä, miten voitaisiin ottaa käyttöön tällainen väline kansallisella tasolla. Eli tässä on tällainen lumipallovaikutus, eli yhä useammat jäsenvaltiot ovat tulossa mukaan. Ja teemme yhteistyötä myöskin kansallisten instituutioiden kanssa ja ainakin kahdeksan alakohtaista työmarkkinaosapuolta on mukana kehittämässä näitä omia välineitä. No, me tietenkin tuemme lisäkehitystä ja annamme koulutusta ja apua Euroopan laajuisesti. Ja yksi suurimpia kysymyksiä liittyy siihen, että näitä välineitä kehitetään yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisella ja Euroopan tasolla. Me myöskin kannustamme jäsenvaltioita käyttämään rahoitusta ja me jaamme ja kehitämme rahoitussuuntaviivoja, jotta jäsenvaltiot voivat hyödyntää näitä rahoitusmahdollisuuksia, jotta näitä välineitä voidaan kehittää edelleen. Ja sitten vielä lopuksi Se liittyy hankkeeseen, joka on aloitettu vanhempien työntekijöiden osalta. Euroopan parlamenttihan on seurannut tätä asiaa. Meillä oli kaksi miljoonaa euroa näihin toimiin. Ja meillä on nyt hanke, josta sitten tehdään erinäisiä raportteja. Ja sitten meillä on vielä 2015 konferenssi tulossa, ja tarkastelemme ja arvioimme sitä, mitä tapahtuu jäsenvaltioiden tasolla ja työpaikoilla ja sitten vaihdamme näitä hyviä käytänteitä ja välineitä. Ja tulos tietysti sitten raportoidaan ja työllisyyden pääosasto sitten jatkaa siitä ja tekee Euroopan parlamentille lisäsuosituksia. Ja tämä on yksi aihe, joka tuli aamulla jo esille. Eli täytyy katsoa näitä strategioita ja hankkeita, joiden avulla voidaan parantaa työntekijöiden olosuhteita ja erityisesti vanhojen työntekijöiden olosuhteita. Lopuksi sitten virastossa on nyt sisäinen ammatti- ja terveysstrategia, ja olemme joulukuussa saaneet aikaan sopimuksen, ja toivottavasti strategia hyväksytään sitten vuonna 2013. Ja tämä tietysti vaikuttaa huomattavasti yhteistyöhön komission kanssa. Ja komissio toivottavasti sitten käynnistää tämän eurooppalaisen strategian ja teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, mutta myöskin komission kanssa. Ja ehkä myöhemmin voimme vastata, mutta haluaisin vielä vastata tähän kysymykseen, joka liittyy tähän toimintapaikkasopimukseen. Niin me yritämme saada Bilbaosta sopimuksen. Espanjan hallitus ilmeisesti on valmis allekirjoittamaan – me laadimme nyt perustekstiä ja ilmeisesti se on hyväksytty, mutta kyseessähän on kansainvälinen sopimus, joten kestää hiukan aikaa ennen kuin se saadaan vahvistettua. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Sitten Christian Lettermeier, joka on ammatillisen koulutuksen kehittämissäätiön pääjohtaja. Kiitos Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tässä vaiheessa haluaisin kiittää Euroopan parlamentin erityisesti EMP-valiokuntaa tuesta keskukselle ja hyvästä yhteistyötä työstä viime vuonna. Uuden johtajan hakumenettely on nyt käynnistetty. Ensimmäisessä vaiheessa ei tuloksia saatu aikaan. Ja eh, sitten Bushan hän on valittu eh, viime vuonna eh, varajohtajaksi. CDFOPin toimissa on edetty, mutta kuitenkaan kaikki ei ole saatu päätökseen. Viiveitä on ollut myöskin tämän geologisen vähän hankalan tilanteen vuoksi. rakennuksessamme tilanne on ollut varsin hankala. Vuonna 2012 tehtiin suunnitelmia tälle vuodelle ja myöskin yksityiskohtainen vuosiraportti ja työohjelma tälle vuodelle tullaan saamaan melko pian ja se löytyy sitten nettisivuiltamme. Viime vuoden työohjelma saatiin onnistuneesti täytäntöön pantua Norjan ja Islannin saatiin Eh, huomioitua. Tätähän pyysimme tilintarkastustuomioistuimelta, eli tätä ei enää ole käytössä. Nyt eh, tämä on kaiken kaikkiaan hyvä asia toimintamme kannalta. Tänä vuonna sitten eh, nuorisotyöttömyys tulee olemaan esillä ja sitten laatuvaatimukset ja tarpeiden kohtaaminen järjestelmä, kun pyritään avoimuutta ja liikkuvuutta parantamaan eri koulutusvaiheissa, tulevat olemaan esillä kun puhutaan ammattikoulutustoimista ja tähän keskitymme mekin. Ja muistuttaisin vielä siitä, että 40 prosenttia äh, pienen koulutuksen saaneita prosenttia keskikoulutuksen saaneita ja sitten 10 prosenttia, joilla on eh, yliopistoasteen koulutus. Tilanne on kuitenkin nyt muuttunut. 40 prosenttia eh, yliopistokoulutuksesta, 50 prosenttia ammattikoulutuksen saaneita ja 10 prosenttia, jotka eivät juurikaan ole koulutusta saaneet. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että ammattikoulutuksen merkitys on edelleenkin tärkeä. Se on yksi tärkeistä koulutusmuodoista ja mahdollistaa kilpailun ja kasvun ja kilpailukyvyn Euroopalle myöskin. Mutta tilanne on sikälikin muuttunut, että ne, jotka menevät näihin koulutustoimiin, ovat nyt eri ihmisiä kuin ennen, eikä välttämättä yllätä, että tarvitaan erilaisia toimia, joihin jäsenmaat ovat ryhtyneetkin, jotta voidaan mahdollistaa se, että nämä ihmiset saattavat koulutuksensa päätöksen ehkä keskiasteen koulutuksen kautta esimerkiksi Itävallassa tilanne on sellainen, että 14-vuotiaana yleensä suunnitaan oppisopimussuhde ja Saksassa tällöin yleensä lähdetään liikkeelle 16-vuotiaana. Ja sitten kun tarkastellaan nuorisotyöttömyyttä Euroopassa, niin on erittäin tärkeää saada koulutusta työpaikalla, eli oppisopimukset ovat erittäin tärkeitä. Olemme seuranneet eh, tuloksia eh, lyhyellä aikavälillä ja nähneet, että kyllä eh, maat ovat reagoineet ja joulukuussa sitten Eh, kahdenväliset liitot saatiin aikaan ja on myöskin Saksan ja kuuden muun maan välinen eh, sopimus allekirjoitettu ja tätä prosessia tullaan valvomaan ja koordinoimaan ja ilman muuta tässä hankkeessa myöskin komissio on mukana ja komissio pyrkii tältä pohjalta saamaan aikaan tällaisen eh, eurooppalaisen oppisopimusyhteen liittymän. Siitä varmasti olisi hyötyä ja se tarjoaisi ainakin osa ratkaisun näihin nuorisotyöttömyysongelmiin. Joissain maissa ja kaupungeissa luvut ovat todella korkeat, jopa 50 prosenttia, Tessalonikissa 60 prosenttia. Nämä uuden keskuksen valmistelut työstävät meitä. Olemme myöskin läpikäymässä tätä Skills Needs-kuviota ja komissio on meiltä pyytänyt tällaista kokonaispanoraman selvittämistä ja pyrimme omalta osaltamme myöskin vaikuttamaan Kööpenhaminan prosessin toteutumiseen ja mm, katsomme myöskin näitä maakohtaisia suosituksia. Kun viime vuonna olin täällä, niin totesin, että tarkoitus olisi toimia siten, että säästöjä saadaan aikaan. Totesin muun muassa, että pyrimme eh, videokonferensseja käyttää ja vähentää työmatkoja. Näin on tehtykin. Ja on mielenkiintoista ehkä se, että hyödynnämme eh, Skypea jopa eh, rekrytointihaastatteluissa. mutta keskus nyt tukeanne pyytää, koska meillä on lisäresurssien tarvetta vuodelle 2014. Ja asiasta keskustellaan äh, hallintoneuvostossa ja ollaan yhteydessä komissioon. Ja kunhan äh, luonnos saadaan valmiiksi, niin varmasti se saapuu sitten teidänkin työpöydillenne ja toivottavasti silloin olette valmiita esittämään tukenne. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi Juan Menendez Valdes, joka on Eurobandin pääjohtajakahva. Thank you very much and good afternoon to everyone. Not sure if the... Kiitoksia hyvää iltapäivää. Tämä on tärkeä vuosi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiölle, koska vuonna 2012 saamme neljävuotisen ohjelman päätökseen, eli parempaa elämää ja mahdollisuuksia kaikille. Ja nyt aloitamme uuden nelivuotisen ohjelman 2013-2016, eli kriisistä elpymiseen. Parempaa politiikkaa kilpailukykyisen ja oikeudenmukaisen Euroopan puolesta. Eli olemme siirtymävaiheessa. En nyt kerro kaikkia yksityiskohtia, mutta kerron vähän tästä työstä ja tästä uudesta nelivuotisesta ohjelmasta. Ja täällä on tämä esite, jonka voi ottaa sitten tuosta kokoussalin ulkopuolelta mukaan. Me tietysti toimimme aloilla, joilla meillä on asiantuntemusta ja kehitämme työtä edelleen, eli työolosuhteet, työehtosopimukset, elinolosuhteet ja rakenteelliset muutokset ja uudelleen järjestelyt. Hyvin suuri osa työstä liittyy valvontaan. Te tunnette varmaan nämä kolme hanketta, eli työolosuhdetutkimus, elämänlaatututkimus ja yritystutkimus. Näitä tutkimuksia on tehty 34 maassa. Ja tämä työolosuhdekertomus kertomus esiteltiin vuonna 2012 täällä parlamentissa. Mukana oli puhemies Martin Schulz ja konferenssissa keskusteltiin työn laadukkeesta. No sitten elämänlaadun tutkimuksen Tuloksia esiteltiin vuoden 2012 lopussa täällä Brysselissä. Ja sitten yritystutkimus käynnistyy tämän vuoden alussa. Voitte käydä nettisivuillamme. Nettisivumme ovat helppokäyttöisiä. Voitte valita maan ja voitte katsoa eri kysymyksiä ja verrata niitä muiden maiden tuloksiin – Eli kaikkia näitä tietoja on siellä saatavilla. No, me valvomme myöskin kolmen säätiön kautta, eli elinkeinoelämän valvontakeskus esimerkiksi. Ja näistä ollaan nyt Suoma- sulattamassa yksi seurantakeskus, koska ne käsittelevät hyvin samantyyppisiä aiheita ja voimme paremmin sitten esitellä näitä tuloksia. Ja sitten meillä on myöskin muutoksen valvontakeskus. Sehän perustettiin Nitsan huippukokouksessa vuonna 2001. Tutkimusten tuloksia yhdistetään tietoon, jota valvotaan näitä, näissä seurantakeskuksissa – ja teemme muutakin syvällistä tutkimusta. Ja viime vuosina olemme keskittyneet kysymyksiin, jotka liittyvät kriisin sosiaalisiin vaikutuksiin. Ja otan esille vain kolme esimerkkiä näistä tuloksista, jotka liittyvät kriisin sosiaalisiin vaikutuksiin. Ensinnäkin tulokset, joita Brysselissä hiljattain esiteltiin kolmannen elämänlaatututkimuksen yhdessä. Eli Kolmannes Euroopan kansalaisista totesi, että taloustilanne oli hankala. Ja tästä on nähtävissä, että 7 prosentilla on hyvin vaikea tulla toimeen, mutta tässä on suuria eroja. Kreikassa lukemaan 22 prosenttia ja Suomessa 1 prosentti. Joten ei ole yllätys, että optimismi ja tyytyväisyys omaan elämään on vähentynyt jopa 20 prosenttia joissain jäsenvaltioissa. Tietysti niissä jäsenvaltioissa, joihin kriisi on pahiten iskenyt. Eurooppa on edelleen hyvä paikka asua, mutta tilanne on heikentynyt. Ja huolestuttavinta poliitikoille ja teille täällä on se, että luottamus on heikentynyt toimielimiin, esimerkiksi hallituksiin ja parlamentteihin. Tässä tämä luottamus 40 prosenttia hallituksen osalta, 41 prosenttia parlamenttien osalta, mutta tässä on suuria eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Luottamus on heikointa niissä maissa, joihin kriisi on pahiten iskenyt. Kriisi on vaikuttanut joissain maissa pahemmin kuin toisissa, ja esimerkiksi nuoret ovat myöskin yksi ryhmä, johon kriisi on iskenyt pahemmin, pahiten. Ehkä muistatte, että me julkistimme raportin, jossa keskityttiin nimenomaan koulutukseen ja työ markkinoiden ulkopuolelle jääneistä nuorista. Näitä nuoria on 14 miljoonaa Euroopassa, eli 14,5 prosenttia EUn 15-29-vuotiaista kansalaisista. Ja bruttokansantuote on laskenut 1,2 prosenttia EU:ssa, eli vuonna 2011 jopa 153 miljardia. Ja me teimme tutkimusta myöskin näistä sosiaalisista kustannuksista tämän väestön osan osalta ja sitten politiikasta, joilla on puututtu näihin ongelmiin. Ja sitten vielä kolmas esimerkki, miten kriisi on vaikuttanut uudelleenjärjestelyihin. Me katsoimme, kuinka todennäköistä on menettää työpaikka. Ja tässä on piirteitä niiden osalta, jotka todennäköisimmin menettävät työpaikkansa, jotka epätodennäköisimmin saavat uuden työpaikan, mutta keskitymme myöskin niihin, jotka jäivät näihin yrityksiin, joissa on uudelleenjärjestelyitä, ja se on tärkeää, koska he ovat vastuussa kilpailukyvystä tässä yrityksessä, ja hekin ovat suuren stressin alaisina näissä yrityksissä. ja näihinkin asioihin pitää poliittisesti kiinnittää huomiota. Sitten uusi nelivuotinen ohjelma, eli haluamme laadukasta, oikea-aikaista ja politiikan kannalta oleellista tietoa. Ja meillä on neljä painopistealuetta, eli työmarkkinat, työttömyys, meillä on työnvalvontahanke, jossa katsotaan, miten työpaikat ovat muuttuneet luonteeltaan. Sitten esimerkiksi tuotannon tulevaisuus Euroopassa. Tässä on tämä vuosikertomus myöskin saatavilla. Sitten toinen alue liittyy työolosuhteisiin ja siihen, minkä tyyppiset työolosuhteet tekevät työstä kestävää, jos pitää jäädä työelämään pidempään, pidemmäksi, pidempään sitten muuttuva poliittinen ympäristö. Ja neljäs painopistealue liittyy sosiaaliseen kohesioon ja elämänlaatuun. Tähän liittyvät esimerkiksi lastenhuoltopalvelut, terveydenhuoltopalvelut ja nuorten osallistuminen yhteiskunnalliseen elämään. Me haluamme paremmin tiedottaa näistä politiikan aloista ja me katsomme, miten pärjäämme ja katsomme, miten meidän työtämme käytetään hyväksi tai ei politiikan laadinnassa. 204 asiankirjaa mainitsi virast- kehittämissäätiömme tutkimuksia. Tässä on muutama esimerkki. 29 parlamentin asiakirjaa mainitsi meidät esimerkiksi mietintö, joka liittyy uudelleenjärjestelyiden hallinnointiin ja sitten globalisaatiorahastoon liittyvä mietintö ja sitten muita tutkimuksia, eli esimerkiksi naisten työolosuhteet palvelualalla ja sitten pk-yritysten työpaikkojen luomiskyky kriisin aikana. Meillä on komission asiakirjoja käytössä. Ja sitten meillä on komission tutkimuksia käytössä. Ja 2011 me olimme usein siteerattuja. Ja sitten nuorisotaku on yksi esimerkki tekemästä työstä, mutta nyt ei ole aikaa käydä läpi kaikkia. Muutama luku vielä Eli mitä teimme vuonna 2012? No, budjetin käyttöaste oli yli 99 prosenttia. Ja odottelimme myöskin tuomioistuimen päätöstä indeksikorotuksesta palkkojen osalta. Eli budjetti oli 20 miljoonaa ja meillä on noin 100 henkilöstöjäsentä ja 172 julkaisua laadittiin viime vuonna. Ja sitten nettisivuillamme kävi yli kaksi miljoonaa kävijää. Eli päätän nyt tähän, mutta olen sitten valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Thank you for your presentation. Kiitoksia. Seuraavaksi Violet Zaben joka on Euroopan koulutussäätiön pääjohtaja. Ja pyytäisin, että pidätte kiinni tästä seitsemän minuutin puheajasta. Kiitos. Thank you, Chair, very much. Kiitos puheenjohtaja. Ja hyvää iltapäivää kaikille täällä. Ja aluksi haluaisin kiittää Empl-valiokunnan jäseniä siitä, että saamme hyvää ja tärkeää tukea. Sitä saimme viime vuonna. Vuosi ei meille ollut helppo ja ymmärtänette, eh, mitä aion kohta kertoa, kun puhun päätoimistamme ETFssä. Vuosi 2012 oli se vuosi, jolloin Eteläisen Välimeren maiden, maan tilanne oli erittäin heilahteleva ja ETF toimii vain EUn ulkopuolisissa maissa. Eli en mene nyt kommentoimaan EU-jäsenmaiden asioita, vaan kerron, mitä mandaattimme mukaan teemme EUn ulkopuolella. Miksi EUn ulkopuolella? Siksi, että katsotaan, että Eurooppa voi vahvistua vain, jos naapurit ovat riittävän vahvoja. Ja kun puhutaan näistä menettelyistä, niin tällöin ei puhuta pelkästään EUn sisäisistä rajoista, jos halutaan luoda yhteyksiä eri e, kehityskulkujen välille eri alueilla. Vuosi 2012 komission arvion mukaan ja Antonis Manuels, hän on johtajana pääosastossa, hän on täälläkin katsottiin, että, ja tässä siteeraan hänen sanojaan, jonka tekin olette saaneet. Kyseessä puheenvuorossa todetaan, että ETFllä TTF e antoi myönteisen panoksen, toimi kustannustehokkaasti ja toimillaan sai aikaan lisäarvoa. Ja tällä tavalla ITFn toimit voidaan katsoa tärkeiksi. Vuosi 2012 oli näin ollen vuosi, jolloin Torino-prosessi jatkui. Ja tässä voin todeta, että Kööpenhaminan prosessi, eh, johon eh, SEDEFOP vastaa, EU-jäsenmaiden osalta inspiroi myöskin meidän toimijamme kumppanimaissa. Ja tämä prosessi voi jatkua nyt toisella kierroksella maissa, jotka kyseiseen tulevat. Poikkeuksia on vain muutama, mitä osallistumiseen tulee poliittisista syistä. Syyria ja Turkmenista, näin ollen eivät ole mukana. Algeriakaan ei. Ja Islanti siksi, että se on mukana kumppanimaana tässä CDFOPin yhteistyössä. Uutta vuoden 2012 prosessissa, joka saadaan toukokuussa konferenssin myötä päätökseen – Ja tässä jo teille kaikille esitän kutsun kyseiseen konferenssiin. koska edunsaajat ja päätöksentekijät tuolloin käyttävät puheenvuoronsa. Ja nyt tämä hallituksen dimensio on otettu mukaan. Ammatti koulutuksesta ja työllisyydestä puhuttaessa ei voida puhua yhdelle e, elimelle kuuluvasta asiasta, vaan puhutaan varsin laajasta alueesta ja politiikasta, joka koskee eri sektoreita ja yhteiset näkemykset ja yhteiset poliittiset päätökset ja täytäntöönpano ovat erittäin tärkeitä, jos halutaan edetä hyvin täytäntöönpanossa myöskin. Ja tämän syyn vuoksi olemme nyt sitten päässeet tällaisen monitasoisen hallinnointiin maissamme. Ja miksi näin on? Siksi, että luotamme siihen, että on syytä horisontaalisesti jakaa eh, nämä päätöksentekomahdollisuudet ja rakenteet. Mutta pidämme myöskin tärkeänä sitä, että monitahoisuus ja tasoisuus, sen tulisi koskea myöskin keskushallituksia ja yhteisöjä. Useimmat maat, joissa toimme ovat tällaisia keskusjohtoisia ja tärkeää on, että e, aluetaso saadaan mukaan, jotta voidaan e, huomioida erilaiset toimet, joita toteutetaan aluetasolla, mutta myöskin keskustasolla. Ja sitten muut sektorit, joissa toimimme aktiivisena viime vuonna, niin kuin suositeltiin Torino-prosessissa liittyvät yrittäjyyteen. Yrittäjyystaitojen oppiminen on erittäin tärkeää, jotta maat kehittyvät. Nuorten ja naisten työttömyysluvut ovat erittäin tärkeitä näissä, korkeita näissä maissa. Egypti esimerkkinä, joka oli mukana myöskin, niin tässä demografinen Pommi tulee nopeasti räjähtämään ja näin ollen 35 miljoonaa työpaikkaa tarvitaan ensi vuonna. Enkä mekään usko, että missään maailmassa näin paljon voidaan työpaikkoja luoda. Mutta jos oikeaa ammattiosaamista tarjotaan nuorille, niin silloin todennäköisesti nuoret voivat vaikka eh, työllistää itsensä tai ainakin hallita omaa urakehitystään. Egyptissä Viime vuonna hallitus teki, viime viikolla teki päätöksen eh, ammattikoulutusneuvoston perustamisesta, jotta asiat voidaan hoitaa hyvin ja eri ministeriöille annetaan mahdollisuus koordinoidusti toimia näissä kysymyksissä, kun pyritään ammattiosaamista parantamaan, kun kyseessä on maa, jossa on korkeat työttömyysluvut mutta jossa on myöskin puutteita, mitä tulee alueellisen kohesion. kahdeksan prosenttia tietyllä alueella ja on katsottava, minkä tyyppisiä eh, taitoja tarvittaisiin, jotta saadaan tämä alueellinen kohesiokehitys käynnistymään. Tätä asiaa on tarkasteltava ja asia tulee olemaan esillä tulevina viikkoina, kun kollegamme matkaavat Egyptiin keskustelemaan Torino-prosessista nimenomaan Äh, poliittisen tilanteen vuoksi keskitymme tähän alueeseen vuonna 2013. Ja sitten Libya on toinen poikkeusvaltioista, mutta se lisättiin vuonna 2012 maiden joukkoon. Äh, viime vuoden toimistammehan täällä olen teille kertomassa. Ja olimme ainoa taho, joka tai, toimi viime vuonna Libyassa ja eh, tämä oli oikein hyvä asia, koska humanipääoma oli yksi painotuksista, kun puhuttiin Libyan elpymisestä konfliktin jälkeen. Se ei vieläkään ole varmasti ohi, mutta eh, humanipääomaresurssit ovat edelleen tärkeässä roolissa. Viime vuosi oli tärkeää sikälikin, että järjestömme sai mahdollisuuden järjestää poliittista vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä alueellisella tasolla näiden maiden kanssa. Ja haluan erityisesti tässä yhteydessä kiittää valiokuntaanne ja puheenjohtajaa erityisesti, vaikka hän nyt itse ei olekaan tässä paikalla juuri nyt, siitä, että olemme saaneet teiltä suurta tukea esimerkiksi, kun on ministeritason tapaamisia järjestetty Amanissa. Ja on toivottavaa, että nyt ei pelkästään hallitus nosta esiin näitä kysymyksiä, vaan toivottavasti myöskin Välimeren alueen maan parlamentissa asiat esiin nostetaan. Ja hyvä on, jos jatkossakin saamme teiltä tukea näiden vuoropuheluiden jatkamiseksi maiden kanssa. Useimmissa näistä maissa ei ole mitään tahoa tai rakennetta, joka käsittelisi työllisyys- ja koulutuskysymyksiä, ja siksi tukea ne todella tarvitaan. tarvitaan. Myöskin siksi, että näitä poliittisia mukautuksia voidaan tarkastella niissä maissa, joissa vielä ei ole selvää käsitystä siitä, mikä on kulloinkin tarpeen. Myöskin hallinnollisesti tarkastellen viime vuosi oli onnistunut ja yksityiskohtaisempaa tietoa tulette saamaan tästä myöhemmin tämän vuoden aikana. E, viime vuonna budjetti oli prosentin alhaisempi kuin edellisenä vuonna, mutta tästä huolimatta saavutimme e, tavoitteet ja saimme uuden maankin mukaan, Libyaan. Ja toivottavasti tulevaisuudessa prioriteetit paremmin arvioidaan ja myöskin resurssijako kohdistetaan paremmin, eikä vuosi 2012 toivottavasti ole se vuosi, jolloin järjestömme toimivuutta kyseenalaistetaan, eh, jos todellakin painopisteet hyvin pidetään esillä. Sitten vuosi 2013. Tänä vuonna työt jatkuvat Panken Jan Andersson, haluan heidät tässä mainita. Hallintoneuvostossahan hyväksyttiin tietyt päätökset viime vuoden marraskuussa ja keskipitkän välin suunnitelmat ovat esillä tänä vuonna ja katsotaan, mitkä ovat kysynnän ja tarjonnan tarpeet. <clears throat> Avoin vuoropuhelu on esillä ja myöskin Itä-Euroopan ammattikoulutuskysymykset tulevat olemaan esillä. Ja myöskin nämä Välimeren alueen kvalifikaatio ammattipätevyyskysymykset tulevat olemaan esillä. työllistämiskysymyksiä tarkastelemme varsinkin naisten ja nuorten osalta. Ja lisähankkeena tässä kannattaa mainita seuraava kuinka komissio voisi antaa lisää tukea äh, laajentumismaille. Ja tässä yhteydessä panostamme 22 ammattitaitovisioihin ja strategiassa nimenomaan huomioimme ne prioriteetit, jotka ovat mukana näiden maiden strategioissa ja toivomme, että tällä tavalla tuki saadaan hyödynnettyä paremmin keskitetymmin ja voimme paremmin myöskin nämä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kysymykset näissä maissa paremmin huomioida. Lämpimät kiitokset kaikille. Kiitoksia parlamentti on nimennyt kolme asiantuntijaa koulutussäätiön hallintokuntaan. Jan Anderson ja Sarah Parkin ovat täällä, eli haluaisin antaa heille puheenvuoron kolme minuuttia kummallekin. Olkaa hyvä. Andersen. There. Okay. I'm happy. No niin. Puhun äidinkieltäni, kuten aikaisemmin, kun olin puheenjohtaja. Eli puhun nyt ruotsia. Glad att vara här igen. Eh, ja, för ett år sedan nästan exakt eh, så var jag här och blev utsedd av... Eh... Olin täällä ja minut valittiin yhdeksi asiantuntijaksi tähän hallintoneuvostoon ja tiesin koulutussäätiöstä aika paljon. Ja tiesin myöskin näistä muista viranomaisista, mutta täytyy sanoa, että kun on hallinnossa, niin saa lisää tietoa, lisää yksityiskohtaista tietoa. Kyse ei ole vain johtokunnan kokouksista, No, Sir Parker voi kertoa tästä. Tärkein osa on valmistelu. Ja me asiantuntijat, jotka parlamentti on nimennyt, me olemme aktiivisesti mukana valmistelemassa johtokuntien kokousten esityslistaa, ja se on kaikkein tärkein osa tätä työtä. No, pari asiaa, olen aika vaikuttunut työstä, jota säätiössä tehdään ja josta en tiennyt niin paljon. Ja monet asiat ovat tehneet minun vaikutuksen. Ensinnäkin se, että ihmiset pystyvät tekemään sitä, mitä he lupasivatkin tehdä. Ja kun budjettia on supistettu, hallinnollis- hallintoa on supistettu ilman, että on supistettu tehdyn työn määrää niissä maissa, jotka ovat kohdemaita. Eli työtä on tehty enemmän ja näin on pystytty kehittämään koulutusjärjestelmää sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Ja sitten joustavuus on toinen asia, joka on tehnyt minun vaikutuksen. Me kuulimme siitä, mitä Pohjois-Afrikassa on tapahtunut, Egyptissä ja Libyassa – Ja se, että koulutussäätiö on ylläpitänyt vuoropuhelua ja saanut resursseja, joilla on luotu uusia rakenteita esimerkiksi Egyptiin. No Libyassahan oli sisällissota ja koulutussäätiö ei pystynyt siellä toimimaan. Eli nyt täytyy kehittää näitä järjestelmiä. Pitää olla yhteistyötä ympäri Eurooppaa koulutusalalla sekä naapurimaiden kanssa että EUn sisällä. Ja se on pitkän ajan toimintaa. Se ei ole asia, jota muutetaan joka vuosi. Pitää luoda yhteyksiä Pitää sopeutua paikallisiin olosuhteisiin ja miettiä pitkäaikaisia toimia. Ja tiedän, että tällä valiokunnalla on myöskin pitkän ajan lähestymistapa ja on tärkeää, että tätä jatketaan myöskin tulevaisuudessa, että katsomme tätä pitkällä aikavälillä ja että me tee muutoksia joka vuosi. Eli meidän täytyy jatkaa pitkän aikavälin toimintatapaa jotta voimme tehdä työtä haluamallamme tavalla. Kiitoksia, että meidät on kutsuttu ja Sarah varmaan saa myöskin puheenvuoron. Hän on ollut asiantuntija pidempään kuin minä. Kiitos. Thank you very much. Oops. Thank you very much indeed. Um, I've, uh... Kiitos. Toinen kolmannen vuoden mandaatti ETFn eh, hallintoneuvostossa on, emme äänestä, mutta olemme muuten kovasti mukana. Ja on syytä mainita, kuinka eh, hyvin koulutussäätiö on meidät huomioinut. Enkä nyt toista jo sanottua, mutta kun katsotaan taaksepäin, niin ulkoiset arviot, jotka tässä jo mainittiin, olivat oikein hyvät Ja kun nelisen vuotta olen jo kohta ollut mukana, niin olen huomannut, eh, mihin suuntaan kehitys on mennyt. Ja tämä eh, ilman muuta lisää luottamusta eh, koulutussäätiön suuntaan. Mitä tulee tämän vuoden työohjelmaan, olen sitä kehittelemässä ja jo alkuvaiheissa miettimässä myöskin 2014-2020 strategisia suunnitelmia. Ja tämä onkin varsin tärkeä asia, koska riskinhallinta-asia on hoidettava eh, koska tässä ei puhuta pelkästään Euroopan koulutussäätiön ohjelmasta, vaan eh, koko EU-puitteistosta, ja tämä tulee olemaan varsin hankala asia eh, taloudellisesti tarkastellen. Ja toisaalta, kun pidetään mielessä myöskin naapurimaiden tilanne. Haluaisin tässä kuitenkin painottaa vielä muutamaa seikkaa ja toivoisin kiinnittää toivoisin, että kiinnittäisitte niihin erityistä huomiota. Eli strateginen eh, koulutusajan hyödyntäminen. Ja mä mainitsikin tässä jo Pohjois-Afrikan valtiot, eli Välimeren eteläisen alueen. Eikä tällöin puhuta pelkästään Egyptistä, vaan laajemmastakin alueesta, jolla 50 prosenttia väestöstä on alle 25-vuotiaita. Puhutaan riskialttiista alueesta monestakin eri syystä. Ja Euroopan koulutussäätiön mukaan ottaminen ja mukana oleminen vuoropuhelussa esimerkiksi ammattikoulutuksen puolesta on todellakin varsin tärkeää ollut myöskin strategisesti tarkastellen. Ja sitten asia, jota ehkä ei ole riittävän hyvin huomioitu, jota voitaisiin paremmin ehkä hyödyntää ETFssä ja ylipäätään EUssa, on asia, joka liittyy siihen, miten eh, siirretään kestävän kehityksen suuntaan. Sitten kun Lissabonin eh, sopimuksessakin on esitetty ja tulisi ymmärtää, mitkä ovat ne tiedot ja taidot, joita tarvitaan eh, kasvun käynnistämiseksi silloinkin kun puhutaan sosiaalisesta ja humanipääomasta. Eli mietittäisiin, miten työpaikkoja voidaan synnyttää ja lisätä yrittäjyyttä. Varmasti voitaisiin enemmänkin tehdä tällä saralla. jotta herätettäisiin varsinkin mielenkiintoa tähän asiaan kun puhutaan maista, joilla kuitenkin on huomattavia ongelmia. Eli tällainen strateginen investointi, sitä kannattaisi tarkastella. Ja yhden prosentin leikkauksia on ETFltä pyydetty henkilöstön suhteen, ja tätä on nyt nostettu kahteen prosenttiin, jos olen oikein ymmärtänyt. Ja tämä on vähän outoa, kun nyt kuitenkin esimerkiksi työohjelman ollaan tekemässä suuria muutoksia. Ja tämä on asia, johon valiokunnan tulisi puuttua. Jos leikataan resursseja, niin tällöin leikataan osaavaa henkilökuntaa ja se tehdään juuri silloin, kun strategisesti tärkeistä kysymyksistä ollaan tekemässä päätöksiä eri ohjelmien osalta. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Sitten jäsenet saavat puheenvuoron. Serkas Kaksi minuuttia ehkä. Olkaa hyvä. Presidenta. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Ihan rehelliset kiitokset neljälle johtajalle ja tietysti meidän asiantuntijoille ja tervehdin ihan erityisen sydämellisesti ja Ehkä nämä neljä voisivat sanoa meille tämän ensimmäisen kokemuksen perusteella, että parlamentin pyytämät asiantuntijat ovat tulleet tänne paikan päälle. He ovat kertoneet toiminnastana ja mikä on tulevaisuuden työnäkymät, mitkä ovat hyvät käytänteet näille muille virastoille. Varmastikin ne niin hallinnoissaan tulevat keskustelemaan näistä, koska hehän, heidät hän nimeää parlamentti. Kiitos meille myös näistä kaikista teksteistä. Ne ovat, tulevat olemaan meille erittäin hyödyllisiä. Tänä aamuna meillä oli mahdollisuus kuulla kuulemisesta, tilintarkastuskertomuksen tuloksista ja kaikki ne ovat hyvin myönteisiä äh, virastojen toiminnasta, niin siellä on pieniä huomioita, eivät ne kyllä, eivät ne synnytä mitään huolenaiheita. Nämä neljä virastoa tekevät aivan huippuhyvää työtä vahvistavat Eurooppaa, ajatusta Euroopasta, joka perustuu syvällisiin teknisiin tietämyksiin. Se ei ole mitään vapaaehtoisuutta, vaan todella perehdytään realiteetteihin ja toimitaan niiden perusteella. Öö, te olette saaneet suoraa... Me olemme saaneet paljon tukea näiltä virastoilta. Minä olin myös saanut tukea näiltä virastoilta. Minulla olisi kuitenkin pari kysymystä kahdelle johtajalle. Bilbaon ja Dublinin viraston edustajat ovat täällä. Näissä mallissa olen voinut todeta, että vaikka siellä on hyvät, siellä on monimutkaiset materiaaliset toimintaolosuhteet, niin ainakin Bilbaossa rakennusongelman ratkaistu. Onko joitakin päivämääriä ainakin Espanjan hallituksessa, että on puhuttu, miten tämä kansainvälinen sopimus toteutuu. Voisimmeko me auttaa jotenkin, niin kuin menneisyydessä olemme tehneet, poistaa hallinnollisia esteitä esimerkiksi. Ja olen myös kuunnellut tarkkaavaisena, miten Bilbaossa on lähdetty luomaan sisäistä strategiaa tulevaisuutta ajatellen. Missä eurooppalainen strategia on, ettei jäädytä vain sisäisen Bilbaon strategiaan? On myös paljon uhkia leijumassa, koska meillä on instrumentteja, jotka, ovat, jotka eivät ole korvattavissa. Miten, kuinka tärkeää on tämä eurooppalainen strategia, että te kään, vain, teette vain sisäistä työtä, vaan katsotte myös koko ajan ulko, ulospäin Euroopan. Rakennuksen kanssa ilmenneet vaikeudet, niistä kuultiin. Ollaanko ratkaisuvaiheessa vai jääkö sekin vielä kauas tulevaisuuteen? Sosialistiryhmän nimissä voin sanoa, että te olette tehneet hyvän, hyvin tehokasta ja tuloksellista työtä. Kiitos paljon. Um, having the time in mind... Kun katsotaan kelloa, niin pyytäisin, että, että todellakin esitätte kysymyksiä asiantuntijoille. Eli seuraavana sitten Hughes. I'm going to disappoint you by not picking a No minulla ei ole ikävä kyllä kysymystä. Halusin vain sanoa, että me saamme hyvin paljon lisäarvoa näistä virastoista, joista tämä valiokunta vastaa. Ja niistä on paljon apua myöskin työlle, jota me teemme, kuten Alejandro sanoi. Dublinin säätiön tulokset puhuvat puolestaan hyvin paljon on viitattu tämän säätiön tekemään työhön. Itse käyn säännöllisesti Bilbaossa ja tiedän, että nettisivut ovat myöskin siellä hyvin hyödyllisiä. Olin Sedefopissa vuosia sitten, en ole Torinossa käynyt ollenkaan, mutta tämä asia täytyy korjata. Mutta palaan siihen, mitä Jan Andersson ja Sarah, nämä kaksi asiantuntijaa, sanovat Torinosta – he ottivat esiin tärkeitä kohtia. Jan sanoi, että meillä pitää olla pitkän ajan rahoitusta ja johdonmukaisuutta, ja Sarah viittasi tästä yhdestä prosentista ja sitten seuraavalla kahdesta prosentista, ja kuinka paljon ongelmia se sitten aiheuttaa henkilöstön suhteen. Ja tämä varmaan koskee muitakin virastoja. Meidän vastuumme, kun olemme yhteydessä budjettivaliokuntaan, on tehdä selväksi, että budjettivaliokunnan täytyy tehdä poliittisia valintoja ja arviointeja, eikä pelkästään tehdä horisontaalisia leikkauksia kaikissa virastoissa. Budjettivaliokunnassa usein kaikki virastot nähdään samanlaisina ja usein aikaisemmin kautta linjan tehdään leikkauksia tähän työhön. Meidän täytyy ilmoittaa budjettivaliokunnalle näistä poliittisista valinnoista. Eli toivottavasti tämä otetaan huomioon sitten tämän vuoden budjettineuvotteluissa. So, I will give the... Sitten asiantuntijat saavat viedä puheenvuoron ja pyydän, että vastaatte näihin kysymyksiin. Kaksi minuuttia kullekin, olkaa hyvä. So Mrs. Sledlacek, please. Eli Stella olkaa hyvä. Kiitos. sijaintipaikkakysymys ja sitten on rakennusasia ensin. Niin kuin jo totesin, meillä on perusteksti nyt esitettynä tähän rakennusasiaan liittyen ja näyttää siltä, että Espanjan hallitus olisi valmis allekirjoittamaan, mutta siihen aikaa vierähtää, koska ministerit, jotka vastaavat kansainvälisten sopimusten allekirjoittamisesta, joutuvat allekirjoittamaan, ja tähän menee jokunen aika. Ongelma ei kuitenkaan liity siihen, että saadaan sopimus allekirjoitettua, vaan eh, turvallisuuskysymykset, kansanterveyskysymykset ja sitten myöskin täytäntöönpano toimien osalta on ongelma. Se, mitä tässä sopimuksessa siis esitetään, ja tällöin sitten Baskimaan tulee kuvaan mukaan. Sen jälkeen siis joudutaan neuvottelemaan vaskimaan eh, aluetason hallinnon kanssa ja yritetään näin sitten täytäntöön panna eh, esitetystä toimista niin paljon kuin mahdollista rakennus siis nyt eh, on ulkopuolella tästä sopimuksesta eri syistä johtuen. Hinta on yksi. Mutta kuitenkin on onnistuttu sikäli, että nyt markkinatutkimus voidaan rakennuksen osalta eh, käynnistää. Ja tältä pohjalta sitten eh, jatketaan myöskin vaatimusta leikata eh, budjettia. Ja ehkä on mahdollista lisätä vuokraa ja tällä tavalla sitten voidaan rakennuksen myötä myöskin työoloja parantaa. Jotka ovat pilvaassa käyneet, tietävät varmasti, että työterveys- ja työturvallisuusviraston työolosuhteet eivät myöskään ole parhaat mahdolliset, koska eh, tässä rakennuksessa ei koskaan ollut tarkoitus toimistoja pitää. Eli paremmat työolot. Ja jos eh, saamme teiltä tukea, niin totta kai se ilman muuta on tervetullutta. Ja se on tärkeää, koska varsinkin Baskimaan hallitus pitää tärkeänä sitä, että sijaintipaikka olisi nimenomaan Bilbaossa, koska tällä tavalla mahdollistuu yhteistyö ammattijärjestön edustajien ja muiden kanssa. Ja tähänhän me pyrimmekin. Ja Espanjan osalta voin sanoa sen verran, että Espanjassa yritykset törmäävät monenlaisiin hankaluuksiin. On erittäin vaikeaa pitää kiinni hyvistä työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksista talouden tilan vuoksi. Ja tarkoituksemme on luoda paremmat yhteydet myöskin ammattijärjestöihin, jotta tilanne paranisi. Ää... Äh. Niin, an- anteeksi, nyt täytyy päättää tähän. Eli kiitoksia. Ja sitten Letmai, olkaa hyvä. No minulle ei tullut mitään kysymyksiä, eli puhun ihan lyhyesti. Kiitän jo etukäteen tuestanne budjettimenettelyssä, joka on tietysti tärkeä. Ja teemme kaikkemme, jotta voimme antaa teille argumentteja sen puolesta, miksi on tarpeen pyytää näitä resursseja, joita me pyydämme. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia sitten Mendes Valdes. Yes, thank you very much for Kiitoksia näistä. Kiitos kommenteista. Ihan lyhyt huomio. Täällä kysyttiin, onko parlamentti esittänyt asiantuntijoita. Eli olemme Selefokin kanssa samassa tilanteessa. Mutta yhteen lähestymistapa, jonka toimielimet ovat hyväksyneet, varmasti johtaa joihinkin eh, asetusmuutosehdotuksiin ja sitten normaalia lainsäädäntömenettelyä hyödynnetään. Ja sitten jos vastaisin vielä budjettileikkausasiaan henkilöstön osalta. Tässä todellakin eh, katsotaan, miten eh, toimia, mutta olemme melko pieniä elimiä kuitenkin. Ja jos on leikattava huomattavassa määrin henkilöstöä, niin tämä sitten vaikuttaa myöskin toimintakykyisyyteen. Niin kuin jo totesin, budjettiimme on 20 miljoonaa. Toimimme myös talon sisällä tutkimustyötä, eli operatiivinen ulkoinen budjetti 8 miljoonaa ja yksi kolmesta palvelusta, jota eh, hoidamme, ylittää kolme miljoonaa ja 34 jäsenmaata ja hakijamaata on mukana. Eli melko suuri määrä. Tietysti päätöksiä on tehtävä, jos on tehtävä. Poliittiset päättäjät ja eri tahot kuitenkin toivottavasti ymmärtävät että näiden päätösten myötä vaikutetaan siihen, miten virasto voi toimia ja tehtävänsä suorittaa. Serban. Kiitos, Serban. For, for all... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ja vielä sanoisin, miksi kiitin teitä tästä tuesta, joita tämä valtiokunta on meille antanut. Me saamme myöskin asiantuntijoilta arvokasta tukea. Yksi heistä nyt ikävä kyllä ei ole tänään paikalla, mutta Hänkin on vaikuttanut hyvin paljon siihen, millä tavalla voimme olla strategisempia kaikessa työssämme jäsenvaltioissa ja saamme myöskin neuvoja sitten tulevaisuuden suhteen. Vastaisin kysymykseen, joka liittyi rakennukseemme. Sen jälkeen, kun te kävitte koulutussäätiössä, mitä ei ole tapahtunut. Olimme melkein saamassa hyviä tuloksia viime vuoden lopulla, mutta sitten, kun otetaan huomioon Italian poliittinen tilanne, niin nyt joudumme aloittamaan alusta ja odottelemme nyt sitten vaalituloksia, joka järjestetään helmikuun lopulla. Ja katsomme sitten, kenen kanssa neuvottelemme hallituksessa. Ei ole riittävää, että on pelkästään sopimus sijaintipaikasta. Sitä uudistettiin vuonna 2012, eli parlamentti hyväksyi sen, mutta täytäntöönpanon ongelma. Ja koska alue omistaa tämän rakennuksen, niin mitään edistystä ei paljon ole tapahtunut. Mutta voin vakuuttaa teille täällä, että samoin kuin tilintarkastustuomioistuimen kanssa, joka kävi paikalla, se otti esiin kertomuksessaan tämän tilanteen, ja tämä tulee parlamenttiinkin pian tämä asia, niin koulutussäätiö haluaa, että työmme jatkuu, ja meillä on sopimus huoltotöistä vuodeksi. Ja meillä on myöskin komission tuki ja ulkoisia laino-oikeudellisia neuvonantajia. Eli koitamme nyt katsoa, että voimme pitää kiinni oikeuksistamme ja suojella etujamme. Diplomatialla on rajansa ja nyt meidän täytyy lähteä oikeustoimiin, jotta voimme jatkaa työtämme, jos ei torjunnut niin jossain muualla. Sitten tuestanne sanoisin, että eriytetty lähestymistapa virastoihin, kun ajatellaan vaikka näitä painopistealueita, joita EUn toimielimillä on, niin se, mitä on saatu aikaan, on kahden, kaksi ja puoli henkilöä per jäsenmaa. Eli ei voi olla näin, jos halutaan todellakin vaikuttaa inhimillisten resurssien kehittämiseen. Kiitos. Kiitoksia, että tuette työllisyysvaliokunnan työtä. Oli hienoa, että olitte paikalla. Kiitos. Sitten kohta 20. julkisista ostotarjouksista annetun direktiivin soveltaminen ja keskustelemme nyt näistä tarkistuksista. Eli Jutta, ole hyvä. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Yritysostot yleensä ovat hyödyllisiä. Ne auttavat talouden kannustimena ja myöskin yritykset voivat näin toimia aktiivisina markkinoilla mutta emme halua tarkastella asiaa pelkästään yritysten kannalta, vaan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota myös siihen, että e, työpaikat säilyvät ja että uusiakin ehkä on mahdollista luoda. Ja omassa mietintöluonnoksessani olen, niin kuin valiokuntamme henkeen kuuluukin, kiinnittänyt erityistä huomiota työntekijöiden tilanteeseen ja heidän edustuksensa Eli työntekijäoikeudet ja yhteispäätösmenettelyt, niitä tulisi vahvistaa. 21 tarkistusehdotusta on yhteensä Kopelta ja Aldelta esitetty. Konservatiivit ja liberaali kollegi kollegoista on kyse, mutta silloin kun puhutaan nyt työntekijöistä ja ammattijärjestöistä, näyttäisi, että olen heidän mielestään mennyt tässä se vähän liian pitkälle, mutta varmasti kompromissin myötä pääsemme lähemmäs toisiamme. Ja on sitten kohtia, joista vielä jonkin verran keskustelua on syytä käydä. Esimerkiksi 12 ja 16 työntekijöiden edustus yrityksessä Uskon kuitenkin, että tässä riippumattomat ähm, ammattijärjestöt äh, myöskin tulee huomioida samoin kuin muut. Ja sitten tarkistukset 6, 8 ja 13, niissä nimenomaan ö, äh, oston yhteydessä ammattiyhteisön kuluttajajärjestön mukana olo huomioidaan, mutta jonkin verran on kerätty jo kokemusta siitä, että on erittäin tärkeää, että ennen siirtymää ollaan yhteydessä eh, työntekijäedustukseen ja myöskin ammattijärjestöihin. Sitten tarkistus 15. Siinä käsitellään asiantuntijakustannuksia neuvonantoon liittyen. Ja katsoisin, että ammattijärjestöllä ei ole varaa tällaiseen jäsenmaksuistaan. Ja näin ollen on tuotava esiin se, että tämä osuus kuuluu yritysten hoidettavaksi. Työstän parhaillaan kompromissiehdotuksia. Uskoisin, että ne voidaan varjoesittelijöille esittää viikon loppupuolella ja sitten ensi maanantaina tapaamme varjoesittelijöiden kokouksessa ja uskon, että varmasti löydetään sellaiset kompromissit, jotta tämä eh, lausunto kaikille käy. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia sitten Öri, kaksi minuuttia. Eh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. En koordinaattorina, vaan varjoesittelijänä haluan jakaa muutamia ajatuksia kanssanne. Ei ole mitään epäselvää välillämme epäilystä tai kaihetta keskustelun siihen, että silloin kun on kyse uudelleen järjestelyistä, julkisista ostotarjouksista, meidän täytyy ottaa ennen kaikkea ottaa huomioon työntekijöiden edut ja sen jälkeen yhteiset edut. Toisaalta me myös jatkuvasti taistelemme sitä vastaan, me haluaisimme antaa uutta potkua uudelle taloudelle tässä kriisitilanteessa. Me haluamme antaa uutta toivoa kasvulle, me haluamme joustoa ja turvallisuutta. Kun meillä on tämänkaltainen ongelma, tämänkaltaiset ongelmat, niin meillä on vaikeutena se, miten löytää keskitie. Miten me voimme auttaa yrityksiä, toimimaan siten, että niiden edut huomioidaan. Eli molempien osapuolien edut huomioidaan siis sekä yritysten edut kuin myös työntekijöiden edut huomioidaan ja myös työntekijöiden oikeudet huomioidaan. Me tutkimme lausuntoa. Siellä vallitsee tietty tasapaino. Toistetaan paljon samoja asioita, mutta totta kai voi kirjoittaa uudestaan joitakin kappaleita. Toisaalta jotkut aspektit ovat liikaa. Artikla 9, jossa sanotaan, ettei voi mit- tehdä mitään, ei voi liikkua tuumaakaan niin kauan kuin palkansaajien edustajat eivät ole antaneet suostumustaan. Eihän tämä nyt ole realistista. Ei siinä ole mitään vaikeutta pyytää työntekijöiden edustusta osallistua neuvotteluihin. Se voitaisiin jopa rahoittaa yrityksen toimesta, mutta en usko, että pitäisi antaa palkansaajien edustajille mitään oikeutta pysäyttää neuvotteluprosessi. Sillä voisi olla hyvinkin kielteiset seurausvaikutukset jos esimerkiksi jokin ammattiliitto on kovin itsepäinen, jukuripäinen, se voi aiheuttaa pahimmassa tapauksessa jonkun ostotarjouksen hylkäämisen, joka voi jopa pahimmassa tapauksessa johtaa yrityksen vararikkoon. Minä toivon, että tämä olisi vähän tasapainotetumpi mietintö. Sama huomio pätee kappaleeseen 13. Tämä 13 menee liian pitkälle, jos ajattelemme tosielämän tilannetta paikan päällä. Mitkä ovat Euroopan mahdollisuudet ja mitkä ovat jäsenvaltioiden toimivaltuudet ja valtaoikeudet? Olen kuitenkin erittäin iloinen voidessani tehdä työtä yhdessä muiden kanssa. Thank you. Kiitoksia, Benjen. Niin. Esittelijän alkulausuma oli hyvä, eli hän on valmis tekemään kompromisseja, koska tämä on aika haastava monessa mielessä. Tässä on suuria näkemyseroja, ja meidän näkemyseromme ovat hyvin samantyyppisiä kuin Örin esittämät ongelmat. Kriisitilanteessa ostotarjouksia tehdään hyvin paljon ja yritetään pelastaa kaatuvia yrityksiä. Ja normaaleissa olosuhteissa olosuhteet ovat paljon suotuisammat. Eli on selvää, että tässä tilanteessa täytyy varmistaa, että yritykset voivat tehdä uudelleenjärjestelyitä, kun se on tarpeen. Komissio ei vienyt tätä eteenpäin, vaan se on pitänyt tämänhetkistä lainsäädäntöä voimassa, jotta voidaan suojella työntekijöitä. Ja sitten voidaan tehdä kohtuullisia päätöksiä ja jatkaa ihmisten työllistämistä. Vaikka minulla on varaumia, niin olen yrittänyt olla tarkistuksissani rakentava, mutta ensinnäkin se, että työntekijöiden pitäisi olla vastuussa ammattiliitoista ja työmarkkinaosapuolista ja antaa rahoitusta ja oikeudellista neuvonantoa, niin tämähän kuuluu nimenomaan ammattiyhdistyksille eikä työnantajille. Enkä pidä siitä, että julkiset ostotarjoukset pitäisi alistaa työmarkkinaosapuolten suostumukseen. Tai sitten tässä on kohta, jossa vaaditaan, että ostotarjouksen pitää pysäyttää, mikäli joku niitä vastustaa tai jos on jokin ongelma olemassa edelleen. No ei se nyt ole käytännössä toteutettavissa. Ja tällaiset voivat johtaa siihen, että kaikki menettävät työpaikkansa. Olen tehnyt muutamia tarkistuksia, jotka heijastelevat näitä huolenaiheita, ja haluaisin sitten kuulla kollegoiden kommentteja. Ja toivottavasti löydämme jonkinlaisen kultaisen keskitien, ja uskon, että esittely on valmis tekemään kompromisseja. Kiitos. Thank you. I give... Kiitoksia. Ja sitten taas esittelijä. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank den Kollegen für ihre... Kiitos ja kiitos kollegoille näistä kommenteista. Varmasti ensi maanantaina sitten keskustelemme asiasta esitetyn kompromissin pohjalta Haluaisin tässä vaiheessa kuitenkin mainita sen, että ammattijärjestöjä ja liittojakin kiinnostaa se, että yritykset toimivat hyvin ja kunnolla ja varsinkin tällaisissa ostotilanteissa koska ammattijärjestöt eivät halua, että ostojen tai myyntien myötä työpaikkoja tuhoutuu. Ja kun katsotaan hieman eurooppalaista toimintaympäristöä, niin työn edustuksen mukaan ottaminen huomioiden tällaisissa päätöksissä on asia, jossa on edetty nimenomaan niissä jäsenmaissa, joiden talous on kaikkein parhaalla tuolla läpisimmällä kehittynyt. Um, Kiitoksia. Tämä hyväksytään 21 helmikuuta valiokunnassa. Sitten seuraava kohta, eli 17. Naisten koulutuksellinen ja ammattillinen liikkuvuus EU:ssa. Valmistelija on Strogor. Tämä on ensimmäinen keskustelu lausuntoluonnoksesta omaloiden mietintöön. Ja me noudatamme nyt sääntöä 15, eli valmistelija, olkaa hyvä. Dankeschön, ich werde Ungarisch reden. A következő javaslatokat fogalmaztuk meg. Kiitos puheenjohtajamme. Olemme laatineet seuraavat ehdotukset lausuntoon. Ensinnäkin pitää tiedostaa parempiin paremmin. Kotouttaminen, maahanmuutto, työllisyys ja koulutus. Toiseksi sen jäsenvaltioiden pitää suojella naisten oikeuksia, edistää tasa-arvoa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia torjua kaikenlaista syrjintää ja hyväksikäyttöä. Kolmanneksi jäsenvaltioiden pitää lisätä naisten turvallisuutta ihmiskaupalta. Neljänneksi on erittäin tärkeää, että että ajattelemme naisten kulttuuritaustoja ja heidän perinteitään vähemmistöyhteisöissä. Viidenneksi on toivottavaa, että otetaan ne säännökset, kun puhutaan naisten oikeuksista, ne otetaan huomioon kansallisissa toimintalinjoissa, kansallisissa uudistuksissa, uudistusohjelmissa kuudeksi Meillä pitää olla prioriteetit ja tavoitteet, joiden pitää olla yhteen sopivia ja ne pitää olla myös aivan erityisenä horisontaalisena painopisteenä pitää olla hyvät käytänteet ja tuloksia alueellisella ja paikallisella tasolla pitää seitsemänneksi kehottaa jäsenvaltioita edistämään kansallisia, alueellisia ja paikallisia hankkeita, jotka edistävät naisten osallistumista yhteisön vapaaehtois- ja hyvän tekeväisyystoimintaan. Kahdeksannes pitää rohkaista jäsenvaltio helmottamaan paikallisia alueviranomaisten menettelyjä. Non-profit Ja toteuttaa aivan erityisiä yhteisörakentamisen toimintaohjelmia, joihin naiset voivat tuntea osallistuvansa. Toiseksi pitää kiinnittää enemmän huomiota naisten erityistarpeisiin muuttajayhteisöissä. Pitää myös tukea niitä kampanjoita, järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, kun on kyse naisista kansainvälisissä järjestöissä ja kehittää kattavia täydentäviä integraatio-ohjelmia. Yhdeksänneksi me suosittamme perustettavaksi eurooppalaista neuvontapar... perustettavaksi eurooppalainen neuvontapalveluverkko, joka auttaa paikallisia vastaanottavia yhteisöjä käsittelemään ongelmia. Kymmenes korostaa, että pitää mm, naiset saada integroitumaan, heidän pitää ymmärtää sen maan tavat, mihin he muuttavat asumaan. 11 jäsenvaltioiden pitää myös vastavuoroisesti tunnustaa todistukset ja ammattipätevyydet ja 12 eikä pidä viive, pitää liikaa viivettä näissä vastavuoroisissa tutkintojen tunnustamisessa. Thank you. I will give the floor to... Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät blikevich Ačiū, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti e, pranešėjų. Kiitoksia. Ensinnäkin kiittäisin valmistelijaa tästä lausunnosta. Valtaosa näistä seikoista, jotka hän mainitsi, saavat minulta tukea. Tässä tilanteessa tämä on hyvin ajankohtainen lausunto. Euroopan unionissa nähdään jatkuvasti naisten liikkuvuutta ja siihen liittyy lukuisia ongelmia. Puhun nyt useista ongelmista. Esittelin varjostelijoiden kanssa olemme löytäneet ratkaisuja. Ja meidän täytyy keskittyä naisten terveydentilaan, köyhyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen, joista naiset kärsivät, kun he elävät toisessa jäsenvaltiossa. Myöskin pitää keskittyä ongelmiin, jotka liittyvät ikääntyneisiin naisiin ja myöskin palkkairoihin, joita vielä on olemassa naisten ja miesten välillä, jotka toimivat samassa tehtävässä. Myöskin pitää kiinnittää huomiota naisten osallistumiseen päätöksentekoon. Ja voidaan myöskin ottaa esiin tiettyjä ikäryhmiä, koska ongelmat, jotka liittyvät nuoriin naisiin ja ikääntyneisiin naisiin, voivat olla hyvinkin erilaisia. Heidän tilanteensa ja mahdollisuutensa ovat erilaisia. Lausunnossa voitaisiin ottaa esiin kysymykset, jotka liittyvät naisten tutkintoihin työmarkkinoilla, elinikäinen oppiminen ja koulutusseikat ovat kysymyksiä, joiden osalta täytyy varmistaa, että naisilla on mahdollisuuksia löytää työpaikkoja, joita he tarvitsevat voidakseen elättää perheitään. Myöskin pitää keskittyä perheelämän ja työelämän yhteensovittamiseen ja että naiset voivat järjestää omaa ajankäyttöään. Sekin on tärkeä seikka, kun puhutaan täydellisestä integroitumisesta työmarkkinoille. Sitten on muitakin asioita, mutta varmaan voin puhua niistä sitten myöhemmin. Kiitos. Thank you, I give back. Kiitoksia sitten esittelijä uudelleen, olkaa hyvä. Egyetértek, én is talán nem írtam be a jelentés végére, mert nem. Kiitos. Minä en ole kirjoittanut mietintöön. Mutta toivon, että se tullaan kirjaamaan naisten taholta. Miesten täytyy taholta, että tämä ei ole mitenkään miesten vastaista. So, thank you. Uh, I would like... Kiitoksia. Tässä asiassa sovelletaan nyt tätä digitaalista allekirjoitusta. Eli jäsenet voivat nyt käyttää digitaalista allekirjoitusta siis tämän lausunnon osalta. Määräaikatarkistus jättämiselle on 31. tammikuuta puolelta päivin. Ja sitten tarkistelemme tarkistuksia 21. helmikuuta. Katsomme kompromissitarkistuksia 20. maaliskuuta ja sitten valiokunnassa tämä hyväksytään 21 maalikuuta ja tämä on sitten täysistunnossa kesäkuussa. Sitten kohta 18 esityslistalla yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaa liikkuvuus. Itse olen valmistelija ja tänään käsittelemme tarkistuksia. Eli annan itselleni puheenvuoron. Ensinnäkin haluaisin sydämellisesti kiittää varjoesittelijöitä eri poliittisista ryhmistä. Meillähän oli lyhyt kokous aikaisemmin ja katsoimme vähän, mihin suuntaan meidän pitää liikkua ja miten haluamme muotoilla ja rajata tämän mietinnön. Ja halusimme keskittyä sitten sisäasioiden valiokunnan kysymyksiin. Tarkistuksia on tullut yli sata ja tässä on tullut tiettyjä aihealueita, joista nyt puhun lyhyesti. Yksi aihealue liittyy näihin mustiin listoihin, eli kyse on työn tekijöistä, ja, jotka toimivat ammattiyhdistyksissä. Olemme laatineet muutamia tarkistuksia, ja tämän asia, johon täytyy vielä puuttua, ja yritämme saada aikaan kompromissitarkistuksen. Sitten toinen aihealue liittyy vapaaehtoisuuteen, eli kuinka pitkälti se on mahdollista tai sitten ei. Ja tämähän liittyy artiklaan 7 komission ehdotuksesta. Sitten kolmas aihealue liittyy tietosuojavaltuutettuun ja siihen, kuinka pitkälti valtuutettu voi ryhtyä toimiin ja miten ne toimet määritellään. Ja sitten millä tavalla nimetään tietosuojavaltuutettu. Eli ensin katsotaan, mitä tietoja käsitellään, mikä on konteksti, kuinka paljon henkilöstöä on käytössä. Eli tähänkin liittyy aika paljon tarkistuksia. Sitten aihealue liittyy yritysten sisäisiä siirtoja, artikla 6, johdatusosakappaleesta 24. Tästäkin on tehty tarkistuksia, joten varmaan tästä kyllä voidaan tehdä kompromissiehdotus. Sitten monet tarkistukset liittyvät näihin delegoituihin säädöksiin. Tämä on aika erilainen asia, eli varjoesittelijöiden kokouksessa ensi viikolla täytyy sitten vielä puhua tästä ja sitten sen jälkeen vielä Strasbourgin viikolla. Sitten on muita aiheita, joita on käsitelty. No aika alkaa loppua, joten en nyt puutu niihin enää. Ehkä varjoesittelijät voivat vielä kertoa omista painopistealueistaan, jotta saamme sitten yleiskatsauksen näistä yksittäisistä kohdista. Eli tämä minun puoleltani. Ja seuraavaksi sitten varjo esitteli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja esittelijä. Aihe on erittäin tärkeä tietosuoja-asia, koskee kaikkia työntekijöitä. Ja hyvä olisi, jos olisi paljon keskustelijoita asiaa käsittelemässä, mutta nyt oma lyhyt puheenvuoro tähän aiheeseen. Tähän astinen työ, jonka olette tehnyt yhdessä varjoistelijanne kanssa, on ollut todellakin hedelmällistä ja on ollut suuri ilo tehdä yhteistyötä kanssanne tämän aiheen tiimoilta. Tarkistukset eh, ovat kaiken kaikkiaan mielenkiintoisia. Varmasti osa niistä on syytä mukaan ottaa. Ja tässä nyt lyhyesti kommentoin vielä kolmea seikkaa. Ensinnäkin tietosuojan valtuutettu avainhenkilö työntekijöiden kannalta, kun tätä aihealuetta tarkastellaan. Työntekijöillä tulee olla helppo mahdollisuus ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettu. Mitään kahden luokan yhteiskuntaa ei saa luoda, eli että on yrityksiä, joissa on olemassa tällainen eh, tietosuojavaltuutettu, ja sitten yrityksiä, joissa sitä ei ole, koska tietosuojakysymykset ovat tässä liian tärkeä asia eikä sitten valtuutettu saa toimia liian lähellä yrityksen johtoa myöskään. vaan tässä irtisanomissuoja, kysymykset, jatkokoulutuskysymykset, kaikki ovat sellaisia, jotka kuuluvat henkilön toimenkuvaan. Ja sitten nämä mustat listat varmasti tässä yhteydessä Jokainen on saanut kokemusta näistä mustista luetteloista, eli että yritykset vaihtavat näitä tietoja niin sanotuista ei-suosituista työntekijöistä. Ja meidän viestimme on selvä, tällaista menettelyä ei saisi olla ja tarvittaisiin sanktioita. Ja sitten One Stop Shop-periaate vielä. Kenelle siis? Jos esimerkiksi ajatellaan enkä nyt halua puhua tietyn maan kannalta, jos nyt vaikkapa jonkin maan kansalainen toimii vaikkapa tuossa omassa maassaan ja sitten on ongelmia ja tulisikin kääntyä vaikka Iranissa valtuutetun puoleen. Ja tämä one-stop-shop-menetelmä on sellainen, että se saattaa johtaa hankaluuksiin ja siksi työntekijän, varsinkin jos yritysryhmittymä toimii kotimaassa, tulisi voida olla mahdollista kääntyä kyseisen maan tietosuoja-valtuutetun puoleen. Esimerkkejä on paljon, jos katsotaan esimerkiksi direktiivin täytäntöönpanoa tai muita sellaisia sektoreita, joissa maantieteellinen etäisyys tarkoittaa myöskin etäisyyttä eh, oikeuksista kiinni pitämiseen. Ja tämä on helppo ymmärtää myöskin silloin, kun puhutaan tietosuojavaltuutetusta. Ja, Kiitoksia. Tietysti kiitän myöskin valmistelija. Ja periaatteellisesti haluaisin, haluaisin heti aluksi sanoa, että työllisyysvaliokunnassa tietosuoja kysymyksessä täytyy noudattaa artiklaa 82. Ja tietysti ymmärrän, että tietojen suojakysymykset liittyvät usein muihin artikloihin asetuksesta, mutta meidän täytyy olla varovaisia ja pysyä valiokunnan toimivaltuuksien puitteissa. EUn tasolla mielestäni tietosuoja- ja työllisyyskysymykset liittyvät minimistandardien määrittämiseen, koska näin kansallinen lainsäätäjä voi sitten miettiä poikkeuksia ja eri vapauksia tästä asetuksesta. Ja tässä mielessä täytyy ottaa esille tarkistus 82, jonka Jean Lambert on tehnyt ja mielestäni tässä on hyvin otettu esiin tämä tavoite, joka mietinnöllä voidaan saavittaa. Sitten artikla 82. Monet tarkistukset ovat lähes identtisiä sisällöltään, erityisesti 83, 84, 85. Ehkä tämä osoittaa, että konsensukseen voidaan päästä, mutta näissä tarkistuksissa on sama virhekin. Tässä on toistettu sama sana collective agreement. Ja sitten artiklassa 22 on myöskin tarkistuksen, jossa puhutaan työntekijöiden mustallistauksesta. Tästä on puhuttu jo aikaisemmin. Ja mehän puhumme tästä työterveyden ja turvallisuuden yhteydessä. Ja tämän arkaluontoinen kysymys ja jotkut tarkistukset vaativat oikeudellisia sanktioita kansallisella, alueellisella ja Euroopan tasolla. Eli me tarvitsemme lisäkeskusteluita, koska tällä hetkellä ei ole eurooppalaista lainsäädäntöä, joka liittyy työntekijöiden mustalistaamiseen. Eli täytyy katsoa, miten pitkälle voidaan mennä näiden sanktioiden osalta ja sitten oikeudellisten vaatimusten osalta kansallisella tasolla. Sitten 92.3.95 ja 100 tarkistukset ovat samantyyppisiä. Tietysti pidän hyvänä sitä, että yksityisiä tietoja ei koskaan saisi käyttää syrjintätarkoituksiin. Yksityisyyttä pitää aina suojella ja tietojen käsittelystä pitää kertoa henkilölle ennen kuin toimi ryhdytään. Mutta tarkistus 95 kuitenkin on vähän kyseenalainen. Siinä sanotaan, että työntekijän ei pidä kerätä henkilökohtaisia tietoja, jotka liittyvät sukupuolielämään, poliittiseen, uskonnolliseen tai muuta vakamusta, eikä näiden saamia tuomioita. Ensimmäisen osan ymmärrän, eli työntekijä ei saa sitten kysyä tai vaatia työnhakijan rikosrekisteriä, no se ei kyllä ole järkevää. Esimerkiksi täällähän meidän kaikkien täytyy toimittaa rikosrekisterit ennen kuin henkilöt voivat allekirjoittaa sopimuksen Euroopan parlamentin kanssa. Sitten tarkistus 96 on vähän ongelmallinen. Siinä sanotaan, että työntekijöillä ei ole oikeutta valvoa työntekijöiden työtä. Jos on näin, niin pelkään pahoin, että taloutemme kärsivät tästä. Sitten tarkistus 118. Kansallinen lainsäätäjä on erilaista kussakin maassa, kun ajatellaan tietosuojaa. Ja sitten palaan vielä siihen, että meidän pitäisi sopia minimistandardeista Euroopan tasolla tässä mietinnössä, eikä lyödä lukkoon koko Euroopan kattavaa lainsäädäntöä. Eli vaikka olen varautunut, niin uskon, että tässä on kuitenkin hyvä pohja keskustelulle ja uskon, että pääsemme hyvin kompromisseihin. Kiitos. Jean Lambert. Jean Lambert. I would agree. Kiitos. Tässä on kysymyksiä, jotka varmasti askarruttavat meistä monia ja kannattaa ehkä miettiä, mikä olisi sopivin sanamuoto, jossa eri tarkistukset voitaisiin huomioida. Niin kuin totesitte, tämä ää, äh, musta listaaminen on yksi kysymys, ja tähän liittyen on tarkasteltava kysymystä siitä, mihin kohtaan asetusta se tulisi ottaa ja kuinka usein, sen varmistamiseksi, että asia tuodaan selvästi esiin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että kaikkialla se tulee mainita. Ehkä tulee miettiä, missä tämä tyyppinen periaate mainitaan. Ja voin yhtyä siihen, mitä sanoitte yrityksen koosta ja tietosuojavaltuutusta toisaalta sitten oikeuskäytäntöön liittyvästä kommentista myöskin tässä esimerkiksi maantieteellinen oikeuskäytäntö on yksi asia ja varmasti tähänkin asiaan voidaan ratkaisu löytää. Ja on syytä varmasti vielä tarkastella hieman tietojen kerun tarkoitusperiä. Eli että todellakin saa sen, mitä tarvitsee – jotta voi esimerkiksi tietyt laillisistakin vaatimuksistaan täyttää. Ja tässä esimerkiksi viitattiin eh, kolmanteen osapuolen silloin, kun kerätään tietoja sosiaaliturvajärjestelmää varten. Eh, tätä ei varmasti haluta pois jättää, koska tämä on erittäin tärkeä tilanne silloin, kun työnantaja esimerkiksi tarvitsee tietoa vaikkapa sairauksista tai raskauksista tai muista ja myöskin mitä sanottiin rikosrekisteristä. Jos esimerkiksi asia ei voi tiedustella, niin mitä sitten, kun puhutaan esimerkiksi näistä seksuaalirikosten tekijöiden rekistereistä tai henkilöistä, jotka ovat halussa pitäneet lapsipornografiaa tai käyttäneet lapsen seksuaalisesti väärin, niin tästähän on olemassa jo lainsäädäntö, eli jonkinlaista johdonmukaista lähestymistapaa tässä asiassa kyllä tarvitaan. No, on tietysti selvitettävä sitä, miksi tällaista tietoja ehkä tarvittaisiin, mutta välttämättä ei kuitenkaan eh, tällä tavalla esty saamasta työpaikkaa. Eli tässä muutama elementti, jotka halusin esiin nostaa. Ja tärkeää olisi myöskin olla riittävän äh, laaja ja kattava, kun tarkastellaan näitä artikloja. Tässä on äh, muutama artikla johdantosan kappale, jotka tekevät hyvin selväksi sen, että kanta on äh, selvää, se vaikuttaa tähän työpaikka-asiaan, mutta Libe-ryhmässä kuitenkin teemme tässä läheistä yhteistyötä ja pyrimme minimoimaan eh, tällaiset sisäiset eh, keskustelut. Ja joka tapauksessa halusimme tässä nimenomaan tämän työpaikkakeskeisyyden erityisesti esiin nostaa. Gut, dann ähm, erst einmal No niin, kiitoksia näistä kommenteista ja huomioista. Tämä on juuri asia, jota täytyy tarkastella, eli katsoa näitä eri sanamuotoja. Ja tässä on samantyyppisiä tarkistuksia, ja ne voidaan ehkä yhdistää ja tehdä niistä kompromisseja. Ja tietysti emme halua mitään erillistä Euroopan tason lainsäädäntöä näistä tietosuojakysymyksistä, mutta varmaankin ainakin standardit ovat tavoitteena. Siitä kaikki ovat samaa mieltä, mutta tästä pitää vielä keskustella. Ja tarkistuksia käsitellään sitten 20. helmikuuta tässä valiokunnassa ja sitten 21. päivä niistä äänestetään. No niin, sitten viimeinen kohta. Se on siirretty seuraavaan valiokuntakokoukseen. Ja 21 myöskin siirretään seuraavaan kokoukseen. Bullon ei tänään ole paikalla, eivätkä varjoesittelijät, joten tätä käsitellään sitten ensi kerralla. Mutta tarkistuksista ja kompromissitarkistuksista sitten keskustellaan. Kiitoksia Kokous päättyy ja hauskaa illan jatkoa.